Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herz... Hyvää päivää, hyvät kollegat. Tervetuloa kokoukseen, valiokunnan kokoukseen. Meillä on esityslistaan muutos, tarpeellinen muutos. Kööpenhaminan lentokone Brysseliin on nyt tunnin myöhässä. Eli Jacqueline McLeod on täällä noin neljältä eikä kolmelta. Se on harmi. Mutta meillä on muita kohtia esityslistalla, sen ei pitäisi meitä estää kuitenkaan työtä tekemästä. Ja kun seuraavat kohdat ovat sellaisia, joista esittelijät ovat paikalla, niin nelonen ja vitonen vaihdetaan paikkoja tai siis ensin neljä ja viisi kohdat ja sitten kolmoseen, kun Jacqueline McLeod tulee. Eli näin tämä on hyväksytty. Sitten puheenjohtajailmoitukset. Puhuisin tästä workshopista. Etenemissuunnitelma 2050 vähähiiliseen yhteiskuntaan. Chris Davis on siellä puheenjohtajana. Tärkeää, että jäsenisiä olisi paikalla aamu- ja iltapäivällä. Sitten mielenkiintoista meille on myös Pariisin katiskokouksen päätös, bisfenoli A. Ne kielletään äh, la- tuotteesta lapsille. Se teemahan tulee aina esille täälläkin. Tanska on toinen maa, joka tämän aineen on kieltänyt lapsille tarkoitetuista tuotteista. Sitten tulisimme kohtaan neljä, joka on suullinen kysymys. komissiolle. Sen ovat esittäneet Corinne Lepage ja Gerbenjan, Gerbrandi EUn tuista saastuttaville ja kestämättömille toimille. Tästä lähdettiin jo ne alkuun, mutta teema ei tullutkaan esityslistalle äh, täysistunnossa, koska puheenjohtajisto ei sitä hyväksynyt tai puheenjohtajakokous sitä hyväksynyt. Ja kolme kuukautta on nyt kulunut ja koordinaattorit sitten päättivät alkaa alusta. Ehkäpä kysymyksen esittelijöistä toinen alustaisi ja sitten täytyy virallisesti äänestää, että otetaan kysymys, että kysymys esitetään jälleen. Korin, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuten sanoitte, tämä on toinen kerta, kun käsittelemme tätä kysymystä. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että katsomme samanaikaisesti sitä, miten budjettia on hoidettu. Sehän on asia, joka kiinnostaa kaikkia. Ja samalla kyse on tehokkuudesta, kun ajatellaan julkisia menoja. Eli meidän pitäisi saada vähän selkeämpi kuva tästä tilanteesta. Eli tuet jotka itse asiassa edistävät saastumista. Eli me maksamme saastuttamisesta ja maksamme siitä, että ei saastuttettaisi. Tämä on aika mielenkiintoista, jos saisimme vähän kokonais kattavamman käsityksen tästä tilanteesta. Meidän pitäisi jotenkin pystyä kevyttämään yhteisön, keventämään yhteisön menoja tässä suhteessa. Ne voitaisiin käyttää tehokkaammin muualla. Neuvosto on tästä asiasta tietoinen, koska Tämä asia on myöskin neuvoston esityslistalla. Eli on tärkeää, että me, Euroopan parlamentin jäsenet, meidän pitää tehdä työtä, jotta komissio veisi asian loppuun saakka. Nyt meidän pitää sitten arvioida näitä saastuttavia tukia. Niitä pitäisi poistaa Meidän täytyy katsoa, mitä muuta näillä rahoilla voitaisiin tehdä samalla saralla. Ehkä jotain yleishyödyllistä pikemminkin saataisiin aikaan näillä varoilla. Kiitoksia. Karin Lepage sitten. Onko Gerben Janger Brandille jotain lisättävää? I don't have a lot to add. Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla ole paljon lisättävää, mutta kuin että näiden tiukan kurin aikoina pitäisi olla vielä tärkeämpää, että emme tuhlaa varoja ympäristölle haitallisiin asioihin. Meidän täytyy nyt maksaa kahteen otteeseen. Maksamme tukiaisia näille haitallisille toimille ja sitten me maksamme myös siitä, että korjataan vahingot jälkikäteen. Joten minusta on Tämä on ihan selkeästi nyt kiireellinen asia ja toivon, että voimme esittää tämän suullisen kysymyksen ja sitä kautta sitten painostaa hieman puheenjohtajakokousta niin, että tämä tulisi esityslistan, täysistunnan esityslistalle. Very valid. Tämä on hyvin validi suullinen kysymys komissiolle ja sidosryhmille. tuet kestämättömille toimille. Ja kuka on tämän suullisen kysymyksen esittämisen puolesta? Vasta-äänet. Tyhjää. Selkeä enemmistö puolesta. Joten esitämme kysymyksen ja se menee täysistuntoon. Sitten kohta viisi esityslistalla. Anna Rosbach on paikalla. Se helpottaa asiaa, asian käsittelyä. Ja otsikkona on kuinka välttää elintarvikehävikki. Tehokkaampaa elintarvikeketjua koskevat strategiat EU:ssa. Tärkeä aihe resurssitehokkuuden kannalta ennen kaikkea, mutta myös turvallisuuden kannalta maailmassa. Siis ei pelkästään Euroopassa. Ja nyt antaisinkin sitten valmistelijalle puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen käynyt äh, lävitse kollegan, maatalousvaliokunnan kollegan lausunnon ja olen äh, pohjimmiltani samaa mieltä mietinnön kanssa. Korhola äh, puhuu siitä, miten tämä pitäisi ottaa maatalouspolitiikkaan mukaan, koska maatalouspolitiikassahan ruokahävikillä on tärkeä rooli. Jopa 50 prosenttia äh, Euroopassa valmistusta äh, elintarvikkeista syystä tai toisesta äh, heitetään pois. Ja sehän on sekä taloudellisesti, eettisesti että energiatuotannon kannalta täysin kestämätöntä se, että me käytämme ja ylikäytämme ja heitämme pois. Ikävä kyllä tämä tapahtuu monella tahoilla sekä tuotanto, jalostus ja vähittäismyynti ja kulutusvaiheessa. Ja se, mitä EU voisi nyt tehdä, olisi keskittyä tähän yli kulutukseen ja se, millä tavalla maataloustuotannossa tämä tapahtuu. Lainsäädäntötoimenpiteet ovat rajalliset, kuten päämietinnössä todetaan, mutta minusta meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meidän elintarvikkeitamme käytettäisiin paremmin ja että kulutus, elintarvikkeiden kulutus tapahtuisi lähellä sitä paikkaa, missä elintarvikkeet on tuotettu. Eli että ei olisi turhaa kuljetusta elintarvikkeille. Sen lisäksi 2,3 tonnia kalaa heitetään päivittäin pois. Se on itse asiassa 60 prosenttia kaikesta saaliista, mitä Euroopassa kalastetaan. Ja tämä johtuu hyvin pitkälti huonosta hallinnosta ja EUn kiintiöjärjestelmästä. Ja sama koskee esimerkiksi sitä, että noin 40 prosenttia hedelmistä ja kasviksista heitetään pois ennen kuin ne päätyvät edes kuluttajille vain sen vuoksi, että ne eivät täytä meidän standardeamme kosmeettisia vaatimuksia esimerkiksi kurkun muoto. No, se nyt on onneksi poistettu, mutta joka tapauksessa minusta kaikkein parasta olisi, että pitäisi lähteä informoimaan jo lasten tarhassa lapsia siitä, että elintarvike on tärkeä ravintoaine ja sitä tulisi kunnioittaa hieman enemmän ja meidän pitäisi tavallaan palata taaksepäin hieman tällaiseen maalaisjärjen käyttöön ja siihen, millä tavalla käyttäydytään eikä heitetä kaikkea vaan roskiin. No, te voitte itse lukea tämän. Olen saanutkin jo muutamia tarkistuksia muutamilta kollegoilta. Ja tarkistusten määräaika on jo keskiviikkona kello 12. Minusta tämä on erittäin tärkeä aihe. Ihan äh, samalla tavalla kuin me likaamme meriämme ja vesistöjämme, niin samalla tavalla me vain tuhlaamme äh, elintarvikkeita ja siinä meillä pitäisi olla enemmän vastuuta. Kiitos. Ja, Anna. Kiitos kovasti Anna Rosbach tästä lausuntoluonnoksesta maatalousvaliokunnalle, joka on, käsittelee tätä aihetta, mikä on hyvä, koska tämä on maailmanlaajuisesti tärkeä ongelma. Kohdassa neljä puhutaan tietyistä laatuvaatimuksista. Pitäisi tarkasti katsoa, että mitä, mitä ne ovat, jotka johtavat hävikkiin mitä markkinoilla vaaditaan, mutta jotka eivät välttämättä liity tarvikkeiden käytettävyyteen. Saksassa on keskustelu juuri meneillään tästä päiv- päiv- parasta ennen päivämäärästä, Sunnuntaina oli keskustelu siitä televisiossa, että onko se harhaanjohtava, koska monissa tapauksissa tuotteet ovat ihan hyvin käytettävissä vielä pitkään sen päivämäärän jälkeen. Ja ehkä komissiokin voisi ottaa tähän asiaan kantaa, onko tästä lainsäädäntöä vai onko, vaikka ne markkinakäytänteitä. Saataisiin enemmän tietoa, että miten tässä voitaisiin tehdä parannuksia. Muutama puheenvuoropyyntö. Richard Zebrensin. Äh, Kiitoksia. Renate Zomeria haluaisin tästä lausunnosta ensinnäkin kiittää. Hän ei nyt ole paikalla, mutta kiitän Rosbachia tästä lausunnosta. Jos käy nämä luvut läpi, niin täytyy hävetä ihan suoraan sanottuna. Kun ajatellaan elintarvikkeita, joita meistä jokainen päivittäin heittää pois, niin jos katsoo nyt näitä tilastoja, niin tällaisessa yhteiskunnassa tämä on aika kiusallinen tilanne. Meillä on erilaisia ratkaisumekanismeja käytössä, mutta tähän tärkeään ongelmaan tällä hetkellä ei ole ollut mahdollista löytää riittäviä ratkaisuja. Meidän täytyy katsoa myöskin tämän tilanteen pahenemista 70-luvulta lähtien, eli tilanne on erittäin ikävä. Teollisuusmaista ja EUn jäsenvaltioissa on tätä ongelmia, kun ajatellaan, miten se jakautuu vähittäiskaupassa – Eli meidän pitäisi miettiä, miten tätä asiaa käsitellään. Ja Rosbach on myöskin tarkastellut sitä, mitä kaikkea voitaisiin tehdä, miten voitaisiin tiedottaa ihmisille tästä ongelmasta. Kun ajatellaan näitä viimeisiä käyttöpäivämääriä, ne saattavat olla harhaanjohtavia. Ja silloin esimerkiksi vihanneksia ja hedelmiä joudutaan haaskaamaan – Eli en nyt tässä vaiheessa halua ilmaista kantani kahden tarkkaan tähän asiaan, mutta meidän täytyy katsoa, miten kuluttajat saataisiin järkevämmin käsittelemään elintarvikkeita. 30 prosenttia elintarvikkeista EUn alueella heitetään roskiin pakkauksessaan. Eli kolmannes elintarvikkeista vipataan roskiin ihan avaamattomina. Eli ehdottomasti meidän pitää tehdä asialle jotain. Nyt on talvikin tulossa ja nyt ihmisillä on korkeat sähkö- ja kaasuongelmat, ihmisillä on ongelmia päivittäisten tarpeiden kanssa. Ja olisi hyvä, jos komissio vähän tarkastelisi tätä asiaa ja miettisi, miten Euroopan tasolla voitaisiin toimia. Ensinnäkin pitää tiedottaa asiasta ja toisaalta pitää sitten tutkia, miten kaupan tasolla voitaisiin toimia, jotta nämä elintarvikkeet, joita ei saada kaupaksi, mutta jotka kuitenkin ovat vielä nautittavissa olevia, miten ne voitaisiin jakaa väestöryhmille, jotka todellakin tarvitsevat niitä. No sitten toinen ongelma kynnysmaissa tai kehitysmaissa, siellä on paljon tappioita tuotannossa ja EU:ssa pitäisi miettiä teknologian siirtoa. Juuri kun ajatellaan jäähdytystä ja pakkauksia, voisimme olla niissä esimerkkinä. Ja tällä hetkellä kun ajatellaan, että vuonna 2050 maailmassa on 9 miljardia ihmistä, tätä asiaa pitäisi todellakin korostaa ja käsitellä. Eikä sitä vain pitäisi käsitellä tällä suljetun ovin. Ja mielestäni juuri ympäristövaliokunnan pitäisi käsitellä tätä asiaa. Eli kiitoksia vielä Rosvahille tästä lausunnosta, mutta todellakin komission pitäisi toimia vähän aktiivisemmin tässä asiassa. Linda McEvan. Kiitoksia. Sitten Linda McEvan. Shadow also is not here today. Meidänkään varjoesittelijä ei ole täällä tänään, joten muutama kommentti ja kiitoksia Annalle ensinnäkin lausunnosta. Se on tärkeä asia. UK, kuten Saksassakin, on suuri keskustelu päivämääristä ja hallitus aikoo muuttaa lakia itse asiassa, koska koko... Siis tämä viimeistä ennen, tai niin kuin englanniksi sanotaan, sale by, Äh, ettei, ei käytetä myyntipäivää, vaan käyttöpäivää. Ja sitten parasta ennen pakatulle ruoalle, säilykeruoalle. Usein ei ole tieteellistä pohjaa näille päivämäärille. Minä itse olen katsonut kaappiin ja siellä on parasta, päivää, parasta ennen päivämäärä mennyt ohi monissa puolessa äh, tuotteista. En tiedä, onko komission edustaja paikalla, mutta he ehkä voisivat kommentoida miten komissio tutkii tällaisia asioita. Se on hyvin hämmentävää asiakkaille. Supermarkettien käytännöt, niitä ei ole mainittu tässä, miten vähittäismyynnissä myydään ihmisille. Minulla oli melkein riita omassa paikallisessa pienessä supermarketissani. Vihdestä pavuista halusin yhden paketin niitä, koska minähän olen kolme päivää vain kotona viikossa, kuten useimmat. Minä haluan vain Yhden ne tarjottiin kahta yhden hinnalla. Nämä tarjoukset kaksi yhden hinnalla ovat aika usein. Ja ympin reformiin liitettynä tämä on hyvin tärkeää, koska tietysti viljelijät eivät saa rahaa tästä, näistä tarjouksista. Se tietysti hämärtää kustannuksia. Tuottajat sitten pakotetaan sopimuksiin vähittäismyyjien kanssa, mutta kun tämä hyöty menee vähittäismyyjille, myyntikäytännöt, iäkkäät ihmiset valittavat, asuvat yksin, heidät pakotetaan ostamaan suuria esipakattuja määriä vihanneksia, että voisi ostaa vain yhden porkkanan tai sipulin. Se on vaikeaa ja tässä on asioita, jotka ovat tärkeitä. Sitten ruoanjakeluorganisaatiot. Sieltä sellaista ruokaa, joka on, jossa on mennyt parasta ennen päivämäärä. Tässä organisaatiot kamppailevat rahoituksen puolesta. Komissio voisi tätä katsoa ja varmistaa, että ruokaa ei haaskata. Toinen asia, jota voitaisiin käsitellä, komissio pitäisi esittää ruoalle siis, joka yleensä haaskataan, jota ei voida syödä. Biomassa-asia. Tässä mainitaan energia jätteistä, mutta se, miten biomassa käsitellään tällä hetkellä, ei rohkaista sitä, että jätteistä tulisi biomassaa, vaan että tuodaan mm, metsistä biomassaksi materiaalia. Tiedontekomissio asia asiaa käsittelee ja sen pitäisi esitellä kestävyyskriteerit tälle, jotka ja paljon ruokajätteistä voisi mennä biomassaksi. Ja sitten lopuksi, Anna, ehkäpä pitäisi selvittää, mitä tämän parlamentin jätteelle tapahtuu. Kuinka monta kertaa huomaa, että tulee ruokia, että mihinkähän se sitten menee. Valiokunta voisi kirjoittaa tämän parlamentin viranomaisille selvittääkseen, että mitä me teemme ruokajätteillemme. Ja ehkäpä tässä saataisiin näkemystä koko tähän ketjuun ruokajätteessä. Tiedämme, että, että kierrätys on suuri asia Strasbourgissa on kolme osastoa ja sitten jätteille ja sitten äh, siivoja tulevat laittavat kaikki roskat samaan pussiin. Eli mietin, että missä omat jätteemme menevät tässä parlamentissa. Annamme, ehkä voimme viranomaisille tässä parlamentissa kirjoittaa ja selvittää asian. Thank you. Linda, probably... Kiitos Linda. Ehkä se menee kaatopaikalle tai polttolaitokseen, koska olen huomannut, että nämä hienot voileivät, joita inhoa, mutta ne menevät ehkä näihin isoihin muovipusseihin, ehkä jonnekin kaatopaikalle. Niitä ei jotenkin, ei niitä käytetä mitenkään hyödyksi. Sitten Kartika Liota. Eh, Kiitos. Haluaisin kiittää Anna Rospahia tästä lausunnosta, jota hän tässä esitteli ja olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, jotka myös sanoivat, että ruokan, ruoan poisheittäminen on synti. Jos katsotaan ruoan poisheittämistä nimenomaan loppukuluttajan kohdalla, niin tässä tarvitaan käännös ja muutos siihen, miten ihmiset ajattelevat ja siinä täytyy tehdä paljon töitä tulevaisuudessa. Mutta jos me nyt lyhyellä aikavälillä tarkastelemme asiaa, niin mielestäni meidän pitäisi löytää mahdollisimman nopeasti ratkaisua, jotka olisivat yksinkertaisia toteuttaa ja saada aikaan parannuksia. Jos katsotaan esimerkiksi tuotantoketjua, niin usein ja, tuotannon ja jakelun kohdalla on aivan liikaa turhaa ö, hävikkiä. Ja uskon, että että jos me saisimme jonkinnäköisen eurooppalaisen eh, elintarvike- ja biojäteohjelman, niin siinä voitaisiin pyrkiä välttämään ja ennaltaehkäisemään elintarvikkeiden hävikkiä. Ja turha ruoan pois heittäminen vaikuttaa suoraan myös esimerkiksi veden käyttöön, eh, kasvihuone kaasupäästöihin ja niin edelleen. Joten meidän hyvin selkeästi täytyy nähdä tämä koko ketju ja pyrkiä välttämään se. Sen lisäksi minä kannattaisin sitä, että jaettaisiin ilmaiseksi sitä ruokaa, jota ei enää voida myydä. En minä tarkoita sitä, että äh, hallitukset toimisivat niin, että no niin, annetaan nyt näille vähäosaisille kaikki tämä elintarvike, mikä on ylijäämää, ja sitten ei tarvitse antaa muita sosiaalitukia. Sitä en tarkoita. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että esimerkiksi äh, maatalouden alalla spekulointi, hintojen keinotekoinen ylläpitäminen, tukeminen, säätely äh, ovat asioita, jotka ovat usein sellaisia, että monta kertaa kannattaa vaikka heittää pois jotain tiettyjä ruokatarvikkeita. Me muistamme esimerkiksi, miten väärin käytettiin maitokiintiöitä jokunen vuosi sitten, jolloin maitoa kaadettiin pitkin katuja. Ja ymmärrän hyvin maanviljelijöitä, mutta samanaikaisesti kuitenkin meillä on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka ovat aliravittuja. Minusta se on skandaali. Minusta on skandaali, että meillä on eurooppalaisia sääntöjä ja eurooppalaisia lakeja, jotka oikeastaan taloudellisesti tukevat sitä, että heitetään elintarvikkeita pois. Ja minun mielestäni meidän täytyisi keskittyä näiden asioiden muuttamiseen, kun me puhumme ruoan hävikistä. Kiitos bedankt. Eh, Kiitoksia. Sitten Gerbrandi. I thank Anna Ros- Kiitoksia. Minäkin kiitän Rosbachia tästä luonnoksesta. Vanhempani käyttivät yhtä keinoa nähdäkseen, voiko ruokaa vielä syödä. He antoivat pienen osan siitä kissalle. Ja jos kissa sen söi, niin sitten se oli ihan kunnossa. Ja jos taas ei, niin sitten se ei enää ole syötä, syömiskelpoista. Eläimet hän hyvin pystyvät havaitsemaan tällaiset asiat. Kaikilla ei kuitenkaan ole kissaa, mutta ehkä jollain tavalla uudella teknologialla voisimme antaa ihmisille uuden tavan 2000-luvun kissan. Ja itse ajattelen mahdollisuuksia nanoteknologian alalla. Sitä voidaan käyttää pakkauksissa, se ei ole silloin päivämäärä. Siis kyse ei ole päivämäärästä, joka määrittelee sen, heitetäänkö ruoka pois vai ei, vaan pakkauksesta näkyy, onko tuote vielä syömiskelpoinen. Ja kysyisin komissiolta, onko komissio, tai siis tiedän, että teollisuus on tekemässä näin, mutta onko komissio tarkastelemassa sitä, miten voitaisiin helpommin käyttää uutta teknologiaa markkinoilla, kun haluamme torjua elintarvikkeiden haaskausta? Kiitos. Ja, der Katzentest ist wohl Kissatestihan se on kaikissa maissa. Meidän kissan piti kanssa tarkistaa, oliko liha tai maito hyvä. Ja, eli Hollannissa toimii myös. Sitten Oreste Rossi. Grazie Presidente, anch'io ringrazio. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Rospahia erinomaisesta työstä. Sanoisin, että Euroopassa erityisesti, varmaan myöskin muissa maissa, ehkä Yhdysvalloissa, mutta erityisesti Euroopassa – on liikaa elintarvikkeen haaskausta. On, usoin, on totta, että usein myydään liian suuria annoksia. Esimerkiksi jos haluamme pienen tuotteen, meillä tarvitaan suurta. Se on nyt tämän metallin kääntöpuoli. Eli hyvin usein näitä tuotteita pakataan suuriin pakkauksiin, jotka sitten kuitenkin haaskataan ja kuitenkin kuluttajien täytyy maksaa enemmän tällaisesta pakkauksesta, joka sitten heitetään pois verrattuna siihen, että otettaisiin vähemmän tätä tuotetta. Ja siksi monesti ostetaan liikaa ruokaa. No puhun nyt vähän toisesta asiasta, mutta en usko, että parlamenttiin ruokalassa heitetään kovinkaan paljon pois. Nämä annokset ovat aika pieniä, joten se mitä heitetään pois on aika vähäistä. Jos haluaisi viedä vaikka pulloja pois täältä, silloin pitää maksaa parlamentille neljä euroa per pullo. Taas toisin, jos käyttäisi omia pulloja, niin sitten ei tarvitsisi maksaa niin paljon. Mutta jos paljon heitetään pois, varsinkin suurissa ketjuissa, vaikka McDonaldsissa, siellähän on hyviä tuotteita. En nyt itse käy sitä kovin usein, mutta olen kuitenkin kuullut, että McDonaldsilla on hyvin tiukat säännöt. Sämpylät heitetään pois 10 minuutin kuluttua sen jälkeen, kun ne on valmistettu. Eli ne voivat, nämä hampurilaiset voivat odottaa korkeintaan 10 minuuttia valmiina. Eli tietysti tässä on valtavasti elintarvikkeiden haaskausta, ja se on todellakin rikos. Kun ajatellaan, että on ihmisiä, joilla ei ole ruokaa, ja me sitten länsimaissa haaskaamme hyvää ihan syömäkelpoista ruokaa. Se on erittäin ikävä juttu. Eli meidän pitäisi miettiä sitä, mitä Rospa ehdotti, eli auttaa kansallisjärjestöjä tai muita instituutioita, jotka eivät pyri voittoon. Varmaan näitä järjestöjä löytyy kaikista maista. Eli nämä voisivat kerätä elintarvikkeet ja he sitten tarkistaisivat, ovatko nämä elintarvikkeet vielä syömiskelpoisia, katsovat sitten päivämäärää tai tarkistavat asiantuntijoiden kanssa, ja sitten se jaetaan ilmaiseksi uudelleen köyhille perheille. Koska todellakin joka päivä me heitämme tonneittain pois hyvää ruokaa. Jos me voisimme käyttää sitä ja antaa vaikka ilmaiseksi niille, jotka sitä tarvitsevat, niin tekisimme erinomaisen palveluksen ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Eli ehkä Anna voisi ottaa mukaan tähän mietintöön myöskin tämän ehdotuksen, eli auttaisimme niitä järjestöjä ja tahoja, jotka eivät tavoittele voittoa. He voisivat ehkä kerätä näitä elintarvikkeita ja jakaa niitä uudelleen. Ja puheenjohtaja, te voitte ehkä miettiä sitten tätä. Meillä voisi olla kyllä jonkinlainen pilottihanke, joka menisi juuri tähän suuntaan, eli voisimme rahoittaa säästöä elintarvikkeiden alalla, koska on turha haaskata elintarvikkeita, ja sitten toisaalta kun elintarvikkeita pois, niin sitten ovat haitallisia myöskin kaatopaikoilla. Eli meidän täytyy ensinnäkin miettiä, että voisimme jakaa näitä elintarvikkeita ilmaiseksi niitä tarvitseville. Sitten heinz Florenz. Voin olla samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa. Myöskin kissan kiusaaminen. Minun sukupolvessani meillähän oli myös tämä eläin. Ja lapsilleni Jos he ovat Jukurtin koulu, joka on vain yhden päivän, parastanneen päivämäärän yli, niin minä olen sitten se ikävä isä ja kielsin. Ja tämä päivämäärä, siihen täytyy keskittyä. Täytyy todeta, että kuka nämä päivämäärät asettaa. Ja tässä kuluttajat ovat hyvin kaukana. Se on vain tuottajakartelli, joilla on suuri intressi siinä, että saadaan lyhyt kierto tuotteille, jotta tuoretta saadaan mahdollisimman paljon kauppoihin, jotta herätetään se vaikutelma, että vain tuore on indikaattori terveelliselle ruoalle. Minä olen myös maanviljelijä. Me tuotamme paljon tuotteita, jotka voidaan varastoida jopa kuukaudeksi, kuten perunat. Mutta jos yksikin tällainen torajyvä tulee omenoihin, niin se silloin menevät pilalle koko omena erä. Eli täytyy käsitellä hyvin tarkasti sitä, kuka nämä päivämäärät asettaa. Ja sitten on tällainen toinenkin toimiala, jossa huolehditaan siitä myös, että elintarvikkeet, jotka menevät kiertoon, että heillä on intressi, että ne eivät menisi kaatopaikalle, vaan eläinten rehuksi. Ja sekin on tärkeä asia, koska heillä on tietysti intressi siinä, että siellä nämä parasta ennen määrä on pidempi. Sitten leipä, se otetaan pakkauksesta pois ja sitten se menee rehuksi. Eli tässä lausunnossa täytyy rehellisesti sanottuna, että olen käsitellyt tätä liian vähän, pahoittelen sitä, mutta parastainen päivämäärä se täytyy ottaa toiseksi tärkeimmäksi teemaksi. Tärkein teema on, että meidän täytyy muuttaa tietoisuuttamme ja meidän täytyy olla rohkeutta jatkaa tämän jukurtin syömistä julkisestikin, kun se on kaksi vuotta päivää vanha. Jos minulla jääkaapissa Brysselissä joku on mennyt vanhaksi, niin minä olisi enää terve muss man ja vorsichtig sein, wenn man da eingeladen wird bei dir. Ja. Jos saa kutsun sinulle, niin täytyy olla sitten varovainen. Matthias Grote. Matthias Grote seuraavaksi. Hat einen Satz gesagt. Kiitos. Anna Rosbach sanoi asioita, jotka olivat mielestäni oikein hyviä. Tämä tähän täytyy puuttua jo hyvin varhaisessa vaiheessa, eli lasten kohdalla jo se, millä tavalla elintarvikkeiden kanssa toimitaan ja miten ruoan kanssa ollaan varovaisia ja minkälaista etiikkaa pitäisi noudattaa, kun jossain on ylituotantoa, jossain ei. Eli että se aloitettaisiin jo vaikkapa lastentarhasta. Minulla on täällä vierailijaryhmä juuri tänään nuorisokasvattajia, varhaiskasvattajia ja tämä keskustelu kuuluu myös heille. Jos katsotaan lukuja, 220 miljoonaa tonnia teollisuusmaissa heitetään pois, 250 kiloa per henkilö Saksassa ja 330 euroa rahaksi laskettuna, mitä me heitämme pois. Tässä täytyy tehdä toisin, kuten Karl-Heinz Florencekin sanoi, se oli mielestäni hienoa. Miten komissio, onko olemassa mitään elintarvikesektorilla, maataloussektorilla lainsäädäntöä ja, ja seurantaa siihen, millä tavalla tämä vaikuttaa elintarvikkeiden hävikkiin ja jätteisiin? ja mikäli ei, niin silloin meidän pitäisi vaatia tässä lausunnossa se, että komissio tekee jotakin asialle niin, että olisi jonkunnäköistä valvontaa ja kontrollia niin, että voitaisiin vähentää näitä tähtitieteellisiä lukuja. Tavoitteenhan on tavallaan suojella kuluttajia, mutta kuitenkin 330 euroa, sekin vaikuttaa kuluttajiin paljon, joten jonkinnäköinen menettelytapa tähän pitäisi löytää. Toisekseen neuvostossa on riidelty myös näistä maksuista, Eli mitä esimerkiksi yksi että he, he, kuinka paljon heitetään pois niin paljon elintarvikkeita ja sitten kuitenkin samanaikaisesti on ihmisiä, jotka saavat elintarvikeapua. Jotenkin nämä, nämä päät täytyisi saada kohtaamaan toisensa. Minä uskon, että komissio voisi jotain tehdä. Nämä kaksi asiaa täytyy saada yhteen niin, että heitetään vähemmän elintarvikkeita pois ja sitten on niitä, jotka niitä tarvittaisivat. Ja kuten äh, kollega Rossikin täällä puhui, Saksassa puhuimme siitä, että meillä olisi jonkinnäköinen järjestelmä niille, jotka todellakin tarvitsevat tätä ruokaa. Ja sitten on kuitenkin niitä, jotka spekuloivat tuotannossa, kuten kollega Florenskin sanoi. Näihin täytyy puuttua älykkäällä lainsäädännöllä niin, että olisi jollain tavalla järkevällä tavalla toimittaisiin tätä. Toivon todellakin, että me saisimme jonkinnäköistä älykästä lainsäädäntöä. Dankeschön. Dann begrüßen wir offiziell den Kindergarten von äh, Matthias Grote äh, Friisinmaalta vieraansa toivotetaan tervetulleeksi parlamenttiin. No niin, oli mielenkiintoista kuunnella kollegoiden puheenvuoroja ja olen myöskin miettinyt, missä minä valiokunnassa oikeastaan nyt olen. Osittain kyse on siitä, mitä olemme itse saaneet aikaa, kun ajatellaan lakeja, määräyksiä. Meillä on standardeja ja kaikki halusivat näin. Me halusimme korkeita standardeja ja meillä on ollut näitä päivämääriä, mutta mutta meidän täytyy myöskin olla kriittisiä itsemme suhteen. No, taloudessa nämä päivämäärät, ne voivat olla hankalia, niitä voidaan muuttaa. Jos otan vaikka tuotteen ja siinä päivämäärä on jo mennyt ohi, ja siinä on merkitty se päivämäärä, se ei ehkä ole enää niin hyvässä kunnossa, niin silloin tietysti voi palauttaa tuotteen ja myyjän on pakko ottaa tuote takaisin. No sitten meidän täytyy itse kyllä miettiä tilannetta Euroopassa. Ja nyt kun kuuntelen, että äh, elintarvikkeet pitäisi jakaa köyhille ja kissat eivät enää saa keskustelua, niin, niin täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy olla aika valppaina. Ja periaatteessa meidän täytyy myöskin miettiä sitä, että kaikki saavat terveellisiä elintarvikkeita. Meidän täytyy tätäkin arvioida. Jos on maalaisjärkeä, niin silloin voi kyllä helposti nähdä, mikä on syömiskelpoista. Ja sitten voi myöskin nähdä, mitä ja ruoan tähteistä voi valmistaa. Eli meidän täytyy vähän arvioida tätä tilannetta kotitalouksissa ja miettiä, miten tässä asiassa voidaan tarjota tukea kuluttajille. Eli meidän pitää tiedottaa ihmisille, jotta he tietävät, mitä ruoan tähteellä vielä voidaan tehdä. Ja sitten on tietysti paljon asioita, joita täytyy vielä panna täytäntöön. Myöskin on niin, että yleisesti elintarvikkeita on liian vähän. Eli ostetaan hyvin paljon ja sitten se, mikä jää yli, se sitten heitetään pois. Eli tässä on nyt monia seikkoja, joihin pitää nyt puuttua. Ja meidän täytyy myöskin tietysti määritellä laatu. Laatu on määritelty niin kuin se on tässä asiakirjassa, ja tätä täytyy vielä kyllä pohtia. Jos sanomme sitten, että eläimille voidaan tämä antaa rehuksi. No, mehän on kieltäneet sen, että esimerkiksi kalasaalita saisi antaa eläimille. Eli meidän pitää toimia rehellisesti nyt tässäkin asiassa. Tämä aihe on tietysti tärkeä. Ja totta kai meidän täytyy toimia tässä asiassa enemmän. Meidän täytyy vedota ihmisiin, jotta esimerkiksi jotain päivän vanhaa leipää tai jogurttia ei heti heitettäisi pois. Eli moniin asioihin pitää vielä puuttua, jotta voimme hallita tätä ongelmaa. Kyse ei ole pelkästään elintarvikkeista ja haaskauksesta, vaan meidän täytyy tässä valikossa, valikunnassa miettiä sitä, että se, mikä eniten rasittaa ympäristöä, on elintarvikkeiden valmistus. Esimerkiksi omenoita pakataan muoviin ja pahviin, eli silloin kyse on suurista ongelmista tuotannossa. Ja kyse on myöskin hiilidioksidipäästöistä, jo ennen kuin omenat pääsevät ensi kauppoihin. Ja tässä voitaisiin tehdä paljon säästöjä ja tähän asiaan pitää todellakin puuttua. Eli me voimme tässä mietinnössä puuttua myöskin tällaisiin kohtiin. Danke. Kiitoksia sitten Horst Schnellhardt. Aber ich unterstütze die hauswirtschaftlichen Fähigkeiten, die gerade angesprochen wurden. Tässä näemme hänen kotitalouskykynsä. No Mutta se, mitä Rova Klaas sanoi, se tuli suoraan sydämestä. Tietysti ensimmäinen kohta, Meidän pitäisi tehdä enemmän julkisuustyötä sen puolesta, että elintarvikkeita arvostettaisiin ja siihen kuuluu myös kunnian osoittaminen. Se, mitä Karhais Forens juuri sanoi, olemme säännelleet ja päättäneet proseduureista, joilla elintarvikkeet tehdään pidempään kestäviksi. Niin, että En voi ymmärtää, että sanotaan, että teollisuus haluaisi näitä päivämääriä asettaa tahallaan niin kuin se asettaa. Tätä ideologiaa en pysty ymmärtämään, ei se näin toimi. Mutta se mikä on tietysti oikein. Monissa keskusteluissa täällä Lebensmittel sind wir ganz stark hier vertreten und das, das was die Christa gesagt hat, stimmt. Se mitä Krista sanoi, sehän on totta. Me taistelemme sen puolesta, että nämä tuotteet voitaisiin käyttää uudelleen. Yksinkertaisesti ei nähdä. Näitä tuotteita joskus heitetään pois, poltetaan voisit ehkä saada energiaa, mutta elintarvikkeiden vieminen kaatopaikalle on sellainen asia, jota ei voi kyllä ymmärtää. Monia tasoja täytyy käsitellä, jotka täytyy ottaa huomioon. Lainsäädännön osalta mutta myöskin julkinen keskustelu elintarvikkeiden tuotannosta ja että arvostettaisiin, kehitettäisiin arvostusta kouluissa ja niin edelleen. Kouluissa on teemana se, että olisi terveellisempää äh, ravitsemusta. En halua kuitenkaan propagoida, että meillä pitäisi olla kalliimpia elintarvikkeita ja sitten ei heitettäisi pois. Se koskisi köyhiin kovasti. Tätä keskustelua en haluaisi kuitenkaan viedä tähän suuntaan. Ja viimeisenä Karin Kadenbach. Olen täysin samaa mieltä kollega Schnellhatin kanssa. Ikävät meillä on näin vähän aikaa tässä, koska me käymme hyvin perustavalla olevaa keskustelua. Tämä ongelma osoittaa nimenomaan kaiken sen, mitä me olemme käsitelleet tässä valiokunnassa viime aikoina. Tässä on kysymys sekä ympäristöstä että siitä, miten harjoitetaan maataloutta. Siinä on kysymys sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Siinä on myös kysymys taloudellisen voiton tekemisestä. Ja tässä minulle ainakin myös kysymys siitä, että tässä on kohtuullisen konservatiivisesti toimittu. Ja tästähän kollega Schnellhartkin puhui. Eli se, mitä meillä tällä hetkellä nyt tilanne on se, on, että meillä on elintarvikkeita, joissa me hankaloitamme asiaa nimenomaan näiden elintarvikemerkintöjen kautta. Ja sitten on ihmisiä, jotka eivät ylipäätään tiedä, mikä elintarvike tämä on ja minkälainen vaikutus sillä on esimerkiksi aineenvaihduntalle. Ja tämä on tietenkin hyvä niille, jotka haluavat tietää, että nämä merkitään. Mutta joka tapauksessa on paljon lapsia, jotka jotka eivät edes tiedä äh, smurfikekseistä, mitä ne edes ovat. Ja niin kauan kuin me emme aloita lastentarhasta, niin silloin me emme tai siis meidän pitää aloittaa lastentarhasta toki, mutta joka tapauksessa kotonakin täytyy lasten oppia, mistä elintarvikkeista on kysymys. Ja se, että ihmiset äh, tekisivät myös yhdessä ruokaa kävisivät kaupassa ja oppisivat näitä elintarvikkeita kotona. Me olemme puhuneet tästä todella paljon ja lainsäädännössä äh, tämä täytyy ottaa esiin. Meidän täytyisi nyt uskaltaa miettiä näistä, äh, näitä asioita. Ja meidän ei tule unohtaa tätä. Ja minusta olisi hienoa, jos me voisimme käydä tällaisia keskusteluita enemmän, eikä vain sellainen, mistä nyt kerran puhutaan, koska tämä on asia, josta pitäisi puhua äh, Euroopan laajuisesti. Sellaista Eurooppaahan meidän pitää kehittää, että me voisimme puhua tällaisista asioista ja niin, että me emme jatkossa heittäisi tonneja elintarvikkeita pois. Kiitoksia. Kriton Arseniksella on vielä käytännön esimerkki siitä, miten asiat hoidetaan Kreikassa. No. Ää... Eh. Niin, kumpa olisikin niin halusin myöskin osallistua tähän keskusteluun ihan yhdestä syystä. Tässä salissa ei koskaan ole ollut näin paljon yksimielisyyttä eri puolueryhmien välillä kuin tästä aiheesta. Kaikki ovat kiinnostuneita tästä aiheesta ja tämä on nyt selkeä viesti komissiolle, eli nyt meidän on aika tehdä asialle jotain. Tämä on ongelma, joka on pahentunut kriisin aikana. Olemme kuluttaneet enemmän kuin olemme tuottaneet, Tämän ympäristöön, sukupolviin liittyvä kysymys, asia, joka liittyy kehitysseikkoihin. Meidän täytyy nyt ratkaista tämä asia ja uskon, että parlamentti on siihen valmis. Kiitos. Sitten on ollut kysymyksiä komissiolle ja Chantal Pytsi terveyden pääosastolla on täällä vastaamassa. Thank you very much, Mr. President. Thanks also to... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin Rospahille siitä, että hän tuki tätä asiaa ja kiitos myös kaikille muille parlamentin jäsenille. Komissio on myöskin samaa mieltä asiasta. Me olemme samaa mieltä kaikki siitä, että tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sen osoittaa sekin, että äskettäin, kun katsottiin resurssien tehokasta käyttöä, komissio katsoi, että elintarvikkeet kuuluvat tähän myöskin, ei pelkästään raaka-aineet. Eli elintarvikkeitakin pitää kunnioittaa eikä turhan heittää pois. Sitten tämä parasta ennen myyntipäivää viimeinen myyntipäivä. No tietysti, kun ajatellaan elintarviketietoja, joita kuluttajat saavat, parlamentin neuvosto on hyväksymät nämä äskettäin. No näiden kahden välinen ero on tehty selväksi, ja tietysti tämä täytyy vielä selventää kansallisella tasolla ja teollisuudessa, koska parasta ennen liittyy laatuun. Esimerkiksi pasta, riisi, jyvät, ja sitä voidaan syödä vielä paljon kauan tämän päivämäärän jälkeen. No tietysti teollisuus haluaa varmistaa, että tuotteet ovat maukkaita ja laadukkaita, mutta niitä voida, voidaan syödä kyllä vielä pitkään tämän päivämäärän jälkeenkin, ja kaikki kuluttajat eivät tätä tiedä. No toinen päivämäärä liittyy hygieniaan, se on tärkeämpi, eli tämä viimeinen myyntipäivä päivämäärä on tärkeämpi. Eli miten sitten teollisuus määrittelee päivämäärän? No siinä on varmaan vähän liikkumavaraa. Sitä voidaan miettiä korkean tai vähän alhaisemman turvallisuuden tilannetta. Jos haluaa pelata varman päälle, niin sitten päivämäärä on aikaisempi. Mutta se liittyy siis mikrobiologiseen turvallisuuteen näiden elintarvikkeiden osalta. Muutamat puhuivat myöskin pakkauksista. Niillä on tietysti oma roolinsa, mutta varmaan vain tiettyyn pisteeseen asti. Pakkauksia pitää optimoida, niitä ei tietenkään pidä lisätä, näitä pakkausmateriaaleja. Jos pakkauksella lisätään tuotteen elinikää, niin silloin on myöskin enemmän pakkausjätettä. Eli pakkausta pitää optimoida parhaalla tavalla. Joskus esimerkiksi uudelleen käytettävillä pakkauksilla tai käyttämällä pienempiä annoksia. Ja tietysti innovaatioille ja tutkimukselle on myöskin tilaa. Niitä pitäisi hyödyntää mahdollisimman paljon esimerkiksi käyttämällä nanoteknologiaa mutta tässäkin pitää muistaa turvallisuus. Ja meidän täytyy myöskin hyväksyttää nämä asiat kuluttajilla. Eli hyväksyvätkö kuluttajat vaikka sen, että pakkauksen väri muuttuu sen mukaan, missä kunnossa elintarvikkeet ovat. Mutta tätä vielä tutkitaan tätä asiaa. Kaiken kaikkiaan komissio katsoo, että kaikki toimijat elintarvikeketjussa ovat merkittäviä maataloudesta kuluttajiin ja kaikkea siltä väliltä – ja elintarvikkeen markkinointistrategiat on mainittu parin kertaan. No, kysehän on alasta, jolla on erittäin paljon kilpailua, eli siellä on usein strategioita, jotta voidaan täyttää hyllyt aivan täyteen, mutta jossain vaiheessa ne pitää tyhjentää, koska osa tuotteista on vanhentunut, eikä kaikkia tuotteita ole saatu myyntyä. Esimerkiksi vihannesten esteettinen ulkonäkö määritellään kaupassa eikä mitenkään EU-tasolla. Esimerkiksi porkkana, joka ei ole suora, voidaan heittää jo pois siinä vaiheessa, kun se nostetaan pellolta, vain siksi, että se ei ole täydellisen muotoinen. Joskus niitä voidaan käyttää johonkin muuhun, mutta aika usein ne jätetään käyttämättä. No sitten elintarvikkeiden hävikkiä pitäisi käyttää biomassaksi, mutta ei kuitenkaan niin, että sitä lisättäisiin. On yrityksiä, jotka haluaisivat mahdollisimman paljon ruoan, eh, pois jätettyä ruokaa ja sitten myysivät sen eteenpäin. Etelä-Englannissa on hyviä yrityksiä, ne keräävät nyt elintarvikejätteitä ja tekevät siitä biomassaa. Silloin kun sitä ei voida välttää, on hyvä, että näitä jätteitä käytetään hyväksi. No sitten tietojen osalta ei ole mitään täydellistä yhtenäistettyä tietojärjestelmää ja on hyvin vaikea arvioida esimerkiksi kuinka paljon kotitaloukset heittävät elintarvikkeita pois, mutta voidaan arvioida kuitenkin näitä määriä. Usein näitä arvioidaan päivätasolla, esimerkiksi suurissa esimerkiksi suuressa elintarviketukkuliikkeessä Pariisissa kuulimme, että päivittäin heitetään pois kahdeksan tonnia tuoretta elintarviketta. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät kunnioittaisi elintarviketta, vaan on edullisempaa logistisesti heittää nämä ruoat pois kuin kuljettaa laittaa ne jonkin kuljettajille tai hyvän tai muihin pisteisiin. Eli tässäkin on järjestelmä, jota ilmeisesti pitää uudistaa. Kaiken kaikkiaan meillä on siis kuva, että me kaikki olemme samaa mieltä tästä tavoitteesta, mutta täytyy katsoa, miten siihen parhaiten päästään. Kyse on käyttäytymisestä kaikilla tahoilla. Kyse on myöskin teknologiasta, logistiikasta, kuljetuksesta – ja kyseessä on myöskin se, että kaikki toimijat keskustelisivat keskenään. Ja ajatellen myöskin jäsenvaltioita. Paikallisviranomaisilla on nämä roolinsa esimerkiksi jätteiden keruun osalta. Eli haluaisimme ensinnäkin, että näemme missä elintarvikkeita eniten heitetään pois. Haluamme myöskin tarkastaa, miten asian parhaiten voidaan puuttua olemme samaa mieltä tästä tavoitteesta, eli ennaltaehkäistä tätä hävikkiä, ja kun sitä ei voida ennaltaehkäistä, se pitäisi käyttää mahdollisimman hyvin hyväksi. Toivottavasti vastasin kaikki kysymyksiin ja kiitoksia eri, edelleen tästä hyvästä mietinnöstä. Ja, Kiitokset komissiolle. Tästä on varmaankin konsensus, että aihe on hyvin tärkeä. Ja resurssitehokkuuden strategiassa siihen kuuluu myös tai tässä öljytarve kuuluvat suureen blokkiin, jossa täytyy saada aikaan tehokkaampaa toimintaa. Muuten muitakaan tavoitteita ei saavuteta. Sitten puheenvuoro vielä valmistelijalle Anna Rosbachille. Kiitokset komissiolle. On hienoa kuulla kollegoilta, että me olemme kaikki niin samanmielisiä. Luonnollisesti on paljon asioita, jotka liittyvät tähän ja on paljon asioita, joita tässä ei ole mukana. Linda McEvan puhui biomassasta, biopolttoaineesta ja niin edelleen, niin on asioita, joita ei myöskään voida uudelleen käyttää ja maksaa liikaa energiaa tai muuta, jos sitä lähdetään tavallaan käyttämään. Siis on asioita, joita kaikkea ei voi käyttää. Se vie liikaa energiaa käyttää ja äh, esimerkiksi polttaa tavallisessa polttolaitteessa, polttolaitoksessa. Mutta kun kuuntelen teitä kaikkia ja itseäni, niin tuntuu siltä, että olisi hyvä, jos jokainen voisi, tai jos me voisimme tavallaan hieman tarkastella meidän omia kaappeamme ja katsoa kaikkea lainsäädäntöä, mitä meillä on elintarvikkeista. Meillä on niin paljon kaiken näköisiä sääntöjä elintarvikkeista. Minä tulen maasta, jossa meillä oli vähän aikaa sitten vielä kaksi tapaa ilmaista se, minkä asti jotakin voidaan myydä kaupoissa, kuinka kauan heillä saa olla tämä tuote hyllystössä. Ja sen lisäksi siinä oli myös toinen päivämäärä, joka ilmoitti kuluttajille, että siihen ja siihen päivämäärään mennessä kuluttajan pitäisi syödä tämä. No, tämä katosi meiltä. Oliko se sitten EUn syytä, en tiedä, mutta voisi olla hyvä saada tällainen merkintä uudelleen. Sitten toinen ongelma, joka tulee koko ajan esiin, ovat kaikki nämä pakkaukset Kävin juuri äh, Berliinissä ja suureksi ilokseni huomasin, kun kävin marketissa, että siellä oli äh, todella paljon äh, näitä tuore myyntitiskejä, joissa asiakas saattoi mennä itse, että kun minulla on nyt vain yhden ihmisen talous, niin ottaisin vain yhden siivun tuota tai pienen palan tätä. Koska on totta, ei ole hyvä, että meillä on vain näitä tällaisia suurtalouspakkauksia, kun on niin paljon ihmisiä, jotka asuvat yksin. Ja on ihan älytöntä, että käytetään niin paljon pakkausmateriaalia, kaiken maailman keinoaineita, muoveja ja sitä sun tätä. Joten ehkä olisi hyvä, jos me hieman palaisimme takaisin siihen, että olisi mahdollisuus ostaa irto tuotteita, joita ei ole pakattu ja jotka sitten pakataan vasta paikan päälle ja että ostaa vain mitä tarvitsee. Ja sitten myös Esimerkiksi äh, nämä äh, pakastetut tuotteet äh, ovat yksi asia, koska voi sulattaa vain sen määrän, mitä itse tarvitsee ja loput voi jättää pakastimeen. Mutta olen iloinen siitä, että me kaikki olemme yhtä mieltä tästä ja olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on todellakin tärkeä aihe tällä maapallolla on enemmän ja enemmän ihmisiä, joilla on liian vähän syötävää. Kiitos. Ja, vielen Dank. Dann sind wir am Ende dieser Tämä keskustelu on nyt käyty, joka oli hyvin sisältörikas. Siinä oli paljon ehdotuksia ja ideoita siitä, mitä voitaisiin tehdä. 19. lokakuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika, 22. marraskuuta äänestys 23. joulukuuta sitten agriäänestää. eli sinne pystymme lausuntomme hyvissä ajoin antamaan. Kööpenhaminan lentokone ei ole vieläkään saapunut. Ei, kun lentokone onkin tullut. Ihan ilman päästöjä ja melua. Lentokone tuli tänne saliin. Joten to, sittenkin voimme ottaa tätä koskevan esillistä kohdan esille. Hab ich gar nicht gesehen. So. En nähnytkään teitä ollenkaan. Joten palaisin sitten kohtaan kolme esityslistassamme. Ja toivotan tervetulleeksi sydämellisesti Jacqueline McLeod, joka on Euroopan ympäristöviraston johtaja Kööpenhaminasta. Ja tämä on tämä säännöllinen keskustelu, joka meillä on tämän valiokunnan kanssa. Ja nyt kuulemme, mitä vuonna 2011 työtä on tehty ja mitä hankkeita on edessäpäin. Niitä on varmaan paljon. Meillähän oli myös delegaatio Kööpenhaminassa syyskuun alussa ja kol- näillä kollegoilla, jotka siellä olivat, varmaan kertovat siitä, mitä siellä näkivät myös. No sitten yksinkertaisesti teille puheenvuoro alustustanne varten. Um, good afternoon and uh, again my apologies. Kiitoksia ja anteeksi vielä siitä, että saavuin myöhään, mutta pääsin nyt vihdoin tänne Münchenin kautta muun muassa ja niin edelleen. Mutta kiitoksia siitä, että saan nyt tulla kertomaan viraston työstä, mitä olemme tehneet vuonna 2011 ja sitten vuoden 2012 työohjelma. Me olemme tietysti jatkaneet toimintaa monilla politiikan aloilla ja olemme yrittäneet puuttua moniin asioihin, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. Ja sehän vaikuttaa esimerkiksi biodiversiteettiin, veteen, maankäyttöön ja energia- ilmastoon ja muihin kysymyksiin. Mutta vuonna 2011 olemme keskittyneet jälleen kerran siihen, että olemme toimineet jäsenvaltioiden kanssa ja verkoston kanssa, ja meidän on uuden aikaistettava toimintatapojamme. Meidän on oltava tehokkaampia sen suhteen, miten keräämme ja jaamme tietoa, ja yleisesti meidän pitäisi olla paljon ajan, enemmän ajan tasalla. Ja tästä asiasta sitten kerron, kun puhumme jaetusta ympäristötietojärjestelmästä ja sillä tava, niistä tavoista, joilla jäsenvaltiot voivat hyväksyä e-sähköisen hallinnon periaatteita. Me nyt keskustelemme resurssitehokkuudesta, vihreästä taloudesta ja niin edelleen. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen on tehty paljon. Ja kuten sanoin, me haluamme uuden aikaistaa sitä tapaa, jolla jäsenvaltiot raportoivat tilanteesta. Ja tietysti haluamme myöskin antaa tukea kun keskustelemme indikaattoreista ja katsomme, millä tavalla annetaan ympäristölle haitallisia tukia, ja katsomme, millä tavalla jäsenvaltiossa voidaan kehittää tilannetta eri aloilla, kuitenkin resurssitehokkuus muistain. Me olemme siis laatineet useita raportteja, ja tästä saatte ehkä pienen kuvan. Eli viime viikkoina olemme laatineet suuria ilmastoon liittyviä raportteja, esimerkiksi kasvihuonepäästöt vuonna 2011 ja sitten katsaus viimeisen 20 vuoteen. Ja sitten arvioita. Meillä on nyt uusi tapa tehdä arvioita eri maiden osalta, eli vuotta aikaisemmin kuin normaalisti toimitaan YK-sääntöjen mukaisesti ilmastonmuutoskysymyksissä. Ja sitten vuositasolla olemme huomanneet, että nämä arviot ovat hyvin lähellä totuutta. Sitten resurssien tehokas käyttö. Siellä on puhuttu eri maiden erilaisista lähestymistavoista. Ja kahden viikon kuluttua julkistamme ympäristö- ja kuljetusraportin. Toimitamme sen myöskin tähän valiokuntaan. Ja sitten laadimme raportin vielä ilmanlaadusta. Eli suuria raportteja vielä julkistetaan, mutta niistä voimme nähdä, että monissa tapauksissa – emme välttämättä vielä pääse kaikkiin ympäristötavoitteisiin. Kun ajatellaan kasvihuonepäästöjä, tietysti olemme oikealla tiellä, jotta voimme päästä Kioton tavoitteisiin, mutta vuonna 2010 nämä päästöt lisääntyvät noin 2,4 prosenttia. No 2009 vuonna päästöt vähenivät, eli olemme kyllä vielä oikealla tiellä, mutta hyvin paljon on vielä tehtävänä, erityisesti Itävallan, Italian ja Luxemburgin osalta – niiden täytyy todellakin ponnistella paljon enemmän sisäisesti. Sitten 2012 halusin tarkistella vähän sitä, millä tavalla nämä rakennuspalikat muuttuvat. Ja aluksi me keskityimme kasvihuonepäästöihin ja työhön, jota tehdään päästöjen ja taakanjaon suhteen. Eli nämä äskettäin julkistetut tiedot kertovat meille tilanteesta vuonna 2012kin, mutta tietysti sen jälkeen Euroopan täytyy sitten viime kädessä miettiä, miten määritellään nämä vuositason päästöt jokaisen jäsenvaltion osalta. Eli tämä on tärkeä lähtökohta ja hyvin arkaluontoinen asia monille jäsenvaltioille, ja virastolla on nyt hiukan erilainen rooli kuin aikaisemmin. Lähinnä siksi, että me tarkastella enää näitä pelkästään kaupallisia, vaan myöskin ei-kaupallisia osia taloudesta. Ja meillä on nyt sihteeristö, asiantuntijapaneeli kussakin jäsenvaltiossa, jotka tekevät myöskin yhteistyötä. Ja he sitten miettivät, miten toimitaan kansallisella tasolla. Tämä on meille siis tärkeää ja meillä on nyt prioriteetteja, mutta tärkeintä on se, että käytämme asiantuntijoita, jotka ovat tunnettuja kansainvälisesti ja ne ovat osana tätä niin sanottua soutu-tiimiä, jotka sitten tarkastelevat, miten eri jäsenvaltioissa näitä asioita on käsitelty. Eli tämä on tietysti arkaluontoinen kysymys ja tähän liittyy myöskin hyvin suuri budjetti. Sitten resurssitehokkuudessa olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa, kollegoiden kanssa ja myöskin parlamentin kanssa. Ja olemme yrittäneet ennakoida, mitä tulevaisuudessa on tiedossa, kun kyse on näistä vuositason kasvuraporteista – ja toivottavasti vuoden sisään voimme sitten vähän tarkemmin kertoa Euroopan tilanteesta ja sitten voimme määrällisesti tietää, miten käytetään maata, hiiltä, vettä erityisesti. Ja sitten tämä pohjautuu sille, mitä on tehty tällä hetkellä, kun ajatellaan kunkin valtion materiaalien kulutusta. Toimimme tässä yhteistyössä Maailmanpankin ja YK kanssa ja toivottavasti vuonna 2012 näistä tulee kansainvälisesti hyväksyttyjä lähestymistapoja, ei pelkästään Euroopassa, vaan ympäri maailmaa. Sitten biodiversiteetti ja vesi. No, me haluamme tietysti tukea tämänhetkistä lainsäädäntöä, esimerkiksi lintujen osalta, mutta haluamme vihertää infrastruktuureita ja tehdä yhteistyötä komission eri yksiköiden välillä ja miettiä mitkä ovat nämä viitearvot, jotta voimme sitten keskustella, miten liikenne ja muut alat vaikuttavat Euroopan vihreisiin infrastruktuureihin. Lisäksi arvioimme ekojärjestelmiä muiden tahojen ja kumppanien kanssa ja sitten tarkastelemme Nagojan sopimusta, joka liittyy uusiin tavoitteisiin, jotta voimme raportoida, arvioida näitä asioita ja myöskin toteuttaa uusia toimia. Sitten kansainvälisestikin meillä on uusia toimia ja näin maat voivat tehostaa resurssien käyttöä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Näin voimme katsoa, miten ollaan sopeuduttu myöskin ilmastonmuutoksen torjuntamekanismeihin. No sitten, miten me toimimme? No biodiversiteetin osalta Riossa me yritämme edistää ajatusta siitä, että biodiversiteetti on tärkeää. Meidän täytyy ymmärtää elintärkeitä, ja tämä keskustelu, jota juuri kävitte, oli erittäin mielenkiintoinen. Ja todellakin voimme nähdä, että biodiversiteetin edistäjät tulevat yleensä kokkien ja muiden piiristä, jotka pystyvät sitten korostamaan sitä, kuinka tärkeää biodiversiteetti on, jotta voidaan tehdä, luo, tuottaa ruokaa. Eli Riossa haluamme järjestää merkittävän tapahtuman kumppaniemme kanssa, jotta voimme edistää biodiversiteettiajatusta ja sitä, mitä olemme nähneet paikallistasolla. No sitten Rion konferenssiin konferenssissa toteut- todettiin, että meidän on käytettävä jaettua ympäristötietojärjestelmää. Ja näistä periaatteista on hyvin nopeasti tulossa tärkeitä kansainvälisiä ympäristöhallinnon indikaattoreita. Eli uskon, että todennäköisesti osat tästä tulevat myöskin Rion julkilausumaan. Ja olemme nähneet, että tämä on erittäin merkittävä tapa tehdä työtä kumppanimaiden kanssa. Tällä tavalla voimme saada paljon avoimemman raportointitavan käyttöön. DEVCO-pääosasto on ollut tehnyt yhteistyötä kanssamme ja hyvin paljon jännitteitä on nähty eri maissa ja kiinnostusta myöskin näiden pää- periaatteiden osalta esimerkiksi Indonesiasta ja Venäjältä. No yksi ongelma on kyllä se, että tämä globaali valvontajärjestelmä on hankala monien asioiden kannalta, joita haluaisimme toteuttaa Euroopassa. Me olemme tätä jo ennakoineet omassa työssämme ja kun olemme suunnitelleet esimerkiksi maa, uutta maankäyttöä, tähän on otettu mukaan satelliitit, eli tähän liittyy hyvin suuria investointeja, 2,3 miljardia euroa, mutta ilman tätä valvontajärjestelmää meillä on todellisia ongelmia, kun ajatellaan maataloutta, sitä, miten maankäyttöä muutetaan, hiilen käyttöä ja niin edelleen. Eli jos minulla olisi yksi pyyntö teille, se on se, että palaisimme tähän valvontajärjestelmään ja tarkastelisimme, kuinka tärkeää se on monilla politiikan aloilla, jotka ovat tärkeitä teidän valiokunnallenne, mutta myöskin muille valiokunnille, esimerkiksi meripolitiikka, kuljetus, maatalous, aluekehitys ja niin edelleen. Eli lopuksi halusin sanoa, että me olemme tietysti erittäin tyytyväisiä, kun voimme tukea teitä esimerkiksi kun ajatellaan seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa, neuvoston johtopäätöksissähän pyydettiin, että tammikuussa olisi jo suunnitelma tätä varten valmiina. En tiedä, onko se mahdollista, mutta me tietysti tuemme teidän tarpeitanne ja me olemme yrittäneet tehdä niin ei pelkästään tämän raportin julkaisun kautta, vaan todellakin pyytäisimme, että jäsenvaltiot kertoisivat, miten he näkevät tämän täytäntöönpanon omassa maassaan. Ja lopuksi Tällä hetkellä käymme vuoropuhelua erinäisten maiden kanssa liittyen pilottitutkimuksiin, esimerkiksi jätteisiin, biodiversiteettiin, ilmanlaatuun liittyen. Näin voimme tarkastella, jos ei katsota pelkästään tätä lainsäädännön noudattamista, mutta miksi lainsäädäntö ja eri politiikan alat kärsivät huonosta täytäntöönpanosta. Eli sääntöjä ei ole noudatettu, tai sitten on investointeja liian vähän tai jotain muuta. Eli tämän verkoston avulla olemme jo havainneet tiettyjä maita vuoden 2012 osalta ja tarkastelemme erityisesti jätekysymyksiä, mutta sitten ilmanlaadun osalta teemme yhteistyötä kaupunkien ja muiden tahojen kanssa ja koitamme miettiä, miten parhaiten täytä, päästäisiin näiden politiikan alojen täyteen täytäntöönpanoon. No, taidan nyt lopettaa tähän puheenjohtaja. Tietysti olen valmis vastaamaan kysymyksiin erityisesti liittyen ensi vuoden työohjelmaan. Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, Jacqueline McLeod. Kiitoksia Jacqueline McLeod tästä yleiskatsauksesta. Nyt tulkit huokaisivat syvään. Haluaisin painottaa, että monilla aloilta on hyvää dataa, ja että sitä dataa on, niin se on perusta tälle hyvälle politiikalle. Ne ovat ihan eksistentiaalisen tärkeitä. Jutta Hauk voi varmaan sanoa jotain siitä, että miten kiemässät varmistetaan vuosi vuodelta, niin eikä, ettei päästetä volatiiliin tilanteeseen. Ja miten saadaan tilanne säilytettyä hyvänä. Seitsemäs ympäristön toimintaohjelma on hanke vuodelle 2012. Siinäkin virasto on mukana. Ehkäpä muutama sana myöhemmin vielä siitä, mitä äh, tässä pitäisi tulla. Miltä seitsemän ympäristön toimintaohjelma pitäisi näyttää teidän mielestänne? Teema, jota äh, käsittelemme yhä usein, on tämä I-look-tekijä. Kysymys siitä, että jos maata käytettäisiin eri tavalla, niin Tehdäänkö biopolttoaineella pahaa vai hyvää? Siinä virastolla on hämmästyttäviä tuloksia löydettynä, niitäkin voitte varmasti kommentoida, jotka eivät ole ihan samat kuin mitä muualla tahoilla eu on saatu selville. Meillä on EEAlle yhteyshenkilö Kermi Enker Brandi, joka saa nyt puheenvuoron ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, teille McLeiden teidän esittelystänne. Haluaisin kiittää teitä valiokunnan nimissä sitä hyvin lämpimästä vastaanotosta, jonka saimme pari viikkoa sitten, kun vierailimme virastossa parlamentin valtuuskuntana. Me keskustelimme tästä valiokunnassa muutama viikko sitten. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi liittyy tuhlaamiseen, eh, jätteisiin, jätepolitiikalla. Hän on suuri vaikutus. Te puhuitte tietyistä pilottiprojekteista. Mitä muuta virasto voisi tehdä? Minkälainen rooli sillä voisi olla auttamalla tai jopa valvomalla jäsenvaltiota, kun ne toimeenpanevat eh, jätelainsäädäntöä? Toinen kysymys liittyy biodiversiteettiin, luonnon monimuotoisuuteen, joka on paineen alaisena jatkossakin. Ja nähdään paljon asioita, korjaamattomia asioita, joita tapahtuu. Ja ehkäpä omani maani inspiroimana eh, olen kuullut eh, ministerien sanovan, että nykyisellä lainsäädännöllä olisi helppo saavuttaa nämä tavoitteet, mutta sitten jotkut väittävät, että näin ei ole. Että hän saavuttaa tavoitteet, mutta että hän ei enää ole paikalla siinä vaiheessa, kun todistetaan, että hän ei saavuta tavoitteita. Voisiko ympäristövirasto tehdä jotain asioille, jotka tavallaan voidaan, joista voidaan todeta niiden toimivuus vasta 10-15 vuoden kuluttua. Kiitoksia, herra Gerbrandi. Sitten seuraavat puhujat, Richard Zeber. Minäkin haluaisin kiittää, arvo pääjohtaja. Nyt kun katsotaan budjettia, joka nyt on esitetty, niin ympäristövaliokunnasta voidaan olla ylpeitä, että niin paljon kestävyysaspekteja sinne on saatu mukaan. Minä nyt kiinnostaisi tämä teidän virastonne rooli, erityisesti yhteydessä näiden tietojen, tarvittavien tietojen antamiseen ja miten yhteistyö sujuu tilastokeskusten kanssa – ja Euroopan tilastokeskusviraston kanssa. Näistä ympäristötilinpidostahan on puhuttu ja se on yhä laajalti alavaa saava teema. Miten yhteistyö toimii tilastovirastojen kanssa? Miten tietojenvaihto sujuu? Että saadaan tällainen selkeä tietopohja, tietopankki. Viime kerrallakin keskusteltiin siitä, että miten voidaan saada laajemmalle tätä tietojen keräystä. Tietysti yleisestä mielipidestä politiikka elää ja tässä pääsevät liian pienelle sijalle ympäristöä koskevat tiedot. Miten teidän virastoltanne voidaan saada panosta siihen, että tilanne parantuu? Tekninen kysymys vielä. Puhuitte ilmanlaadusta lyhyesti. Ehkäpä voitte lisätä siihen muutaman sanan. Erityisesti pienhiukkaset. Mehän olemme todenneet, että pienhiukkaset leviävät moneen paikkaan. Miten näette muutosten mahdollisuuden tässä ja miten tämä liittyy myös tähän tietopankkiin? Sitten Chris Davis. If I can pursue... Jos nyt voisin jatkaa parista asiasta. Ensinnäkin päästökauppajärjestelmä ja tämänhetkiset hiilidioksidin vähennystavoitteet. Te puhuitte Italiasta. En nyt ole kuullut, että Italia olisi kovasti näistä tavoitteista jäljessä. Ehkä voisitte tästä kertoa vähän enemmän. Sitten 2020 tavoitteista. Joskus muistutamme komissiota siitä, että jos kaikki politiikan alat pantaisiin täysin täytäntöön, voisimme vähentää näitä päästöjä 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mutta nyt energiatehokkuudessa ollaan jääty jälkeen. Kolmen prosentin lisäys päästöjen osalta viime vuonna. No sanoitte, että olemme oikealla tiellä, mutta kun katson tätä 3 prosenttia, olen hiukan ymmälläni, kun katsotaan vaikka hiilen hintaa tällä hetkellä, tai sitä, kuinka riittämätön päästökauppajärjestelmä on, jotta voitaisiin vähentää hiilen käyttöä ja säästää energiaa. Eli yksi kysymys tästä tavoitteesta. Kuinka suuri riski on siinä, että kun ajatellaan tätä tavoitetta, ja kuinka epävarmaa on siihen tavoitteeseen pääseminen? Sitten Margaret Auken seuraavaksi. Yeah, thank you very much also. Kiitos. Kiitos myös edellisestä tapaamista Kööpenhaminassa. Se oli hyvin hyödyllinen. Yhdistän tämän jälleen tähän biomassan jätteeseen ja ilmastonmuutokseen. Ilmastoneutraalius kun poltetaan biomassaa energiaksi, tämä väline ei välttämättä ole täysin oikeutettu tällaisena neutraalina välineenä. Ja jos voitaisiin analysoida enemmän ilmastovaikutusten elinkaarta, niin että näkisimme, miten eh, näitä eri lähteitä käytetään. Te olette tehneet hienoa työtä osoittaessani myös, että jätteet ovat eh, myös eh, voimavara mutta ajatellaan, että ihan järkevä tapa vain polttaa sitä. Tästä olisi mukava saada tarkempaa tietoa. Ja sitten, olisiko hyödyllistä liittää kest- biomassan kestävyyskriteerit, joita me odotamme komissiolta, niin että saisimme selkeät luvut? Thank you. Dankeschön, Corinne Lepage. Kiitoksia, Corinne Lepage seuraavaksi. Oh, merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia johtaja tästä alustuksesta ja tekemästäne työstä. Olen samalla linjalla kuin Davis ja puheenjohtaja, kun puhutaan näistä arvioinneista ja politiikan aloista. Jos todellakin haluamme olla tehokkaita, niin on tärkeää, että meillä on myöskin taloudellisia perusteita. Mutta työ näiden arviointien osalta on meille kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Kun puhutaan näistä määristä ja kustannuksista, ja sitten vertaamme näitä ennaltaehkäisykustannuksia, ja voimme sitten osoittaa, että ennaltaehkäisypolitiikka riippumatta näistä ympäristökysymyksistä, ennaltaehkäisy on taloudellisesti kyllä järkevää. Me todellakin tarvitsemme tätä ja teidän arviointienne kautta me voimme tässä onnistua. Nämä ulkoiset kysymykset ovat erittäin keskeisiä kaikelle työllemme, vaikkei tästä puhutakaan, mutta kun keskustellaan vaikka kiintiöistä tai hiiliverosta tai biodiversiteetistä, näistä asioista, aina puhutaan silloin näistä ulkoisista seikoista. Näissä asioissa on kuitenkin edetty erittäin hitaasti, mutta ensi vuonna toivon mukaan saamme jo alustavia tuloksia. Ja katsotteko, että voisimme vähän painaa kaasua tässä asiassa, jotta voisimme päästä näistä määrätiedoista kustannustietoihin, ja näin voimme paremmin arvioida näitä ehdotuksia, erityisesti tässä valiokunnassa – niitä usein käsitetään väärin muissa valiokunnissa, erityisesti talous- ja rahasioiden valiokunnissa, koska he eivät näe, mitä järkeä näissä asioissa on taloudellisesti. Kiitoksia sitten Matthias Grote. Mainitsit ilmanlaadun ja kollega Seeperkin puhui tästä. Liikenteessähän meillä on yhä enemmän dieselautoja, ilmanlaatustandardeissa myöskin sitten NOx on tu- tuotu mukaan. Sehän on, jos sillä on vastakkaisia vaikutuksia, niin siitä kuulisin kernaasti arvionne, miten nämä mitataan ja mikä ympäristöviraston strategia voisi olla. Miten tässä pitäisi menetellä tulevaisuudessa? Revisio on ovella. Ja lainsäätäjänä, kun asetamme standardit, niin täytyy myös välineitä antaa käyttöön. Eli tästä kerran asti arvionne. Kiitoksia. Sitten Anna Rosbach. Tak, formand. Jeg vil Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin eh, kiittää todella paljon erittäin mielenkiintoisesta eh, tapaamisesta ja, ja energisestä virastosta, jonka sydän palaa tälle asialle. Ainakin se on se kuva, jonka minä sain. Mutta kuten kollegani, niin haluaisin, että tekisitte vielä enemmän analyysejä. Minulla on juuri ollut tapaaminen ihmisten kanssa, jotka miettivät sitä, että millä tavalla EU sekaantuu kansallisiin asioihin. Ja sen vuoksi minäkin haluaisin palata tähän ilman saastumiseen. Mitä me voimme tehdä esimerkiksi tehtaille, jotka työstävät vaarallisia kemiallisia aineita, varsinkin itänaapureissamme, niin että jotain asialle tehtäisiin näille päästöille? Voimmeko asettaa jonkinnäköisiä sanktioita vai, vai mitä me voimme tehdä ennen kuin tämä menee liian pahaksi? Sitten vielä vesi, veden laatumittauksista merissä ja joissa. Kuinka paljon me saastutamme ja kuinka paha saastumistilanne on? Kiitos a lot of questions. So you give us the answers. No niin, voisimmeko saada vastaukset? Chairman. Um... No yritetään, puheenjohtaja. Aluksi sanoisin, että biodiversiteetti, vesi, jäte, kysymykset, ne ovat edelleen ydintyötämme. Ja me yritämme haastaa jäsenvaltioita menemään vähän raportoinnin ylitse ja antamaan meille paljon enemmän tietoa näistä elinolosuhteista, joissa kansalaiset elävät. Enkä nyt halua ennakoida tätä mietintöä, joka sitten tulee virastosta muutaman viikon kuluttua, mutta me olemme kuitenkin käyttäneet näiden maiden tietoja EPADR-tiedonnosta. Me olemme analysoineet näitä esimerkiksi saastumistilastoja, joten uskon, että me yritämme yhä enemmän – käyttää tätä valiokuntaa, mutta myöskin muita valiokuntia ja esittää lukuja, jotka ovat aika hälyttäviä. Ja meidän täytyy todeta, että emme voi tehdä vähemmän, vaan meidän pitää tehdä paljon enemmän. Erityisesti täytäntöönpanon alalla, mutta myöskin täytyy havaita, että ilmanlaadun osalta erityisesti nyt kun tiede kehittyy, me voimme yhä paremmin havaita, että kyse on pikkuhiukkasista, joille ihmiset altistuvat. Ja kun tähän liittyy esimerkiksi maan tasolla oleva otsoni, niin se ei ole hyvä ihmisille eikä myöskään kasveille. Ja se, mitä todellakin pitää tehdä, on uudistaa tapaa, jolla teemme vaikutusten arviointeja. Meidän täytyy muistaa, että eri alueilla on eroja, eli ei voida tarkastella ainoastaan Eurooppaa yhtenä kokonaisuutena. Meidän pitää olla vähän täsmällisempiä eri alueiden, kaupunkialueiden suhteen. Ja meidän täytyy miettiä, miten sitten käsitellään näitä tilastoja, kun puhutaan altistumisesta. Ja on hienoa voida sanoa, että meillä on erittäin hyvää työtä eri Euroopan maiden tilastolaitosten kanssa, ja Eurostat on suostunut tuottamaan alueellisia tilastotietoja. ja Voimme sitten katsoa, näitä avaruusmallintamistoimia eri kaupungeissa, pienemmissäkin kaupungeissa ja kylissä. Eli voimme saada paljon paremman kuvan siitä, miltä saasteet näyttävät jokapäiväisessä elämässä. Uskon, että tämä toteutuu hyvin nopeasti seuraavan vuoden aikana. Ja olitte oikeassa, kun sanoitte, että meidän pitää ottaa yhteyttä myöskin kansalaisiin. Tavoitteemme on mennä paljon normaalin raportoinnin ylitse ja tehdä näistä tiedoista helpommin saatavia. Meillä on uusi tutkimustulos vuoden lopussa ja se, sillä voidaan käyttää esimerkiksi puhelinten, tietokoneiden kanssa ja niin edelleen. Ja näin ihmiset voivat todellakin tarkastella reaaliaikaista tietoa ja myöskin he saisivat paremman kuvan siitä, miltä nämä saasteet näyttävät, joille he ovat altistuneita. Haluamme myöskin elvyttää tätä byrokraattista raportointijärjestelmää. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset pitäisi ottaa mukaan tähän raportointiin, ja meidän tulee tarkastella, miten kansalaiset voivat olla tässä mukana. Eli voisimme miettiä, miten esimerkiksi puhelimia ja muita voidaan käyttää edullisesti, kun halutaan saada tietää, millaiset olosuhteet jossain paikassa ovat. Eli meidän täytyy myöskin antaa kansalaisille mahdollisuus olla osana tätä laajempaa ympäristöraportointijärjestelmää. No, tämä keskustelu tulee varmasti lisääntymään ja viraston tehtävä on osallistua tähän keskusteluun ja ottaa ihmisiä mukaan kahden suuntaiseen vuoropuheluun. Ja meidän pitäisi käyttää sosiaalista mediaa varmistaaksemme, että ihmiset näkevät, että ongelmat, joita he havaitsevat, niitä, niihin puututaan. Komissio on puhunut paljon biodiversiteetistä ja puhutaan vieraista lajeista. On todennäköistä, että ehdotuksessa kansalaiset ovat mukana. Eli ihmiset voisivat havaita vieraista lajeista, raportoida niistä ja olla okan osana tätä koko järjestelmää. Sitten ilmastonmuutos, ilmastoneutraalisuus, biomassa, maankäyttö ja niin edelleen. No, teille vastaus, Davis, Italiasta. No joo, kyllä maa on tällä listalla, se on viimeisessä raportissa mukana. En nyt halua sanoa, että kaikki kaikki olisi ruusuista, päinvastoin. Meillä on todellisia muutoksia taloudessa, kun ajatellaan energiaa. Olemme painottamassa yhä enemmän kaasua, eli nämä päästöt ovat vähentyneet. Mutta voidaan kyllä huomata, että tämä väheneminen, vaikka talous nyt elpyy, noin 2,4 prosenttia arviointien mukaan. Se on kuitenkin paljon vähemmän kuin se tällä hetkellä pitäisi olla, jotta pysyisimme oikealla tiellä. Mutta päästäänkö sitten 25 prosenttiin? No, tällä hetkellä analyysit sanovat, että kyllä, voimme ylittää tämän 20 prosentin tavoitteen, jos kaikki toteutuu kaikissa maissa. Silloin pystyisimme ehdottamaan 25 prosenttia tavoitteeksi. Mutta meidän pitää painostaa, meidän pitää miettiä millaisia välineitä eri maissa käytetään, ja sitten vuositasolla täytyy tarkastella, että tavoitteisiin on päästy. Mutta kun ajatellaan näitä todisteita ja ehdotuksia ja lainsäädäntöä ja tapaa, jolla kannustimia käytetään, 25 prosenttia on aika kohtuullinen tavoite, ja siitä voitaisiin puhua ihan avoimestikin. Eikä tämä ole yllätys. Meillä on nyt yksityiskohtainen analyysi tässä raportissa, ja ihan mielelläni voisin käydä sitä läpi teidän kanssanne. Ja jäsenvaltiot itse ovat julkistaneet näitä tietoja, ja meillähän sitten tämä malli, ja vaikka siinä on hiukan epävarmuutta, se on kuitenkin lukema, jota voitaisiin pitää ihan realistisena vuoteen 2020 mennessä. Päästökaupassa, kun siirrymme seuraavan vaiheeseen, ja kun mietimme tätä taakanjakoa ja näitä ei-kaupallisia aloja, niin silloin voitot saattavat olla vieläkin suurempia. Esimerkiksi maataloudessa ja keskustelu, joka täällä juuri käytiin, on nähty, että suuria muutoksia on tapahtunut maataloudessa päästöjen osalta. Tietysti tämän trendin täytyy jatkua, mutta tämä liittyy myöskin lannoitteiden ja muiden tuotteiden hintaan ja myöskin muihin kysymyksiin, esimerkiksi veteen, biodiversiteettiin. Ja nyt aletaan havaita monen vuoden jälkeen, että ponnistelut muilla aloilla – muiden poliitikojen ajoilla joko epäsuorasti tai ihan sattumalta alkavat nyt kantaa hedelmää myöskin päästöjen vähentämisen alalla. Eli muilta aloilta voidaan nähdä, että siellä alkaa näkyä myönteisiä merkkejä, kun ajatellaan kasvihuonepäästöjen vähentymistä. Ja valiokuntana ja komissiossa me todellakin suosittelemme tätä. Me emme halua menettää tätä alat ylittävää vaikutusta. Sitten vedestä. Vedenlaatu on edelleen suuri ongelma. Meillä on todellakin nitraatteja, rehevöitymistä ja muita asioita, jotka liittyvät veteen. Mutta myöskin on voitu havaita, että veden tehokas käyttö tulee auttamaan meitä valtavasti veden laadun suhteen. Eli vesi ja energia yhteys tulee auttamaan meitä ja tämä voidaan nähdä Esimerkiksi jos katsotaan, kuinka paljon maataloudessa käytetään vettä, jos voisimme miettiä tarkkaan, kuinka paljon vettä käytetään, silloin monet viljelijät voisivat katsoa, mitä muita tähän, tähän liittyy. Eli toivottavasti tämä kokonaistaakka alkaa pikkuhiljaa supistua, ja tästä on jo tiettyä näyttöä Etelä-Euroopan maissa. Sitten biodiversiteettiä vähän laajemmin, miten voimme varmistaa, että ministerit, jotka eivät enää ole virassa, voivat toteuttaa politiikkaa. No, yksi tärkeistä asioista liittyy siihen, että biodiversiteettiin liittyy hyvin laajoja kustannuksia. Eli Kyse on välineestä, jota ei käytetä riittävästi vaikutusten arvioinnissa. Ja puhun tästä siksi, että restauraatiokustannukset ovat ekojärjestelmää keskiössä. Sitä sovelletaan kaikkialla maailmassa ja näin voidaan liittää nämä pääosakysymykset kansallisiin taloustilanteisiin. Ja meillä on hyvin paljon tilastotietoja ja lopuksi haluaisimme tietenkin nämä kansalliset tiedot, ja näihin liittyvät siis nämä restauraatiokustannukset. Jos haluamme edistää tätä järjestelmää, ja varmasti parlamentti haluaisi käyttää ja soveltaa tätä järjestelmää ja arviointeja, ja pelkästään resurssien tehokkaan käytön kannalta, silloin kun ruvetaan, otetaan mukaan nämä kustannukset myöskin biodiversiteettipolitiikkaan, silloin on hyvin hankala perustella, miksi biodiversiteettiä pitäisi vähentää eikä kiinnittää siihen huomiota. Mutta tällä hetkellä näitä laskelmia ei vielä yleisesti sovelleta, ja ehkäpä meidän pitäisi tarkastella kaikkia politiikan aloja liittyen veteen, biodiversiteettiin ja ilmanlaatuun. Sitten keskusteluita, joita voisin käyttää biopolttoaineet, biomassat, biodiversiteetti, hiilineutraalisuus – on aika selvää, että kun käymme biomassan yksityiskohtiin käsiksi ja voidaanko sitä koskaan pitää hiilineutraalina, riippuen tietysti siitä, missä biomassaa tuotetaan, meillä on todellakin raportointia ja inventaarioita, ja ne liittyvät hyvin läheisesti meidän virastomme työhön. Ja kun minulta kysytään, voitteko kehittää biomassalle kestävyyskriteereitä, No vastaus on kyllä, mutta se pitäisi tehdä täysin avoimesti, mitä kasvatetaan missäkin, millä tavalla. Ja se pitäisi tehdä kaikkien maiden yhteistyöllä. En tiedä, olemmeko poliittisesti vielä tässä tilanteessa, enkä nyt olisi ihan rehellinen, jos sanoisin, että voisimme käyttää globaaleja arviointeja tai satelliittikuvia tai jotain muuta, jotta voisimme sitten antaa teille varmuuden siitä, että voitte kehittää kestävyyskriteereitä ja olla varmoja siitä, että ne voidaan tarkistaa maailmanlaajuisesti. Tämä on todellakin ongelma akateemikkojen ja teoreettisten keskustelun välillä, eli miten tässä sitten todellisuudessa toimitaan. Ja sitten jokaisen maan pitäisi kertoa avoimesti, miten biomassa tuotetaan. No Euroopassa näin voidaan tehdä, se on ihan eri asia. Ja mielestäni tässä pitää keskustella maankäytöstä, maankäytön muutoksista. Osittain tämä liittyy epäsuoraan maankäytön muutokseen, mutta meillä on paljon parempi käsitys vihreistä infrastruktuureista, miten maankäyttöä on muutettu. Ja jos katsomme nyt yhteistä maatalouspolitiikan uudistusta, siellä saattaa olla vaaroja, kun sanotaan, että haluamme, että viljelijät kyl, meidän täytyy siis miettiä, miten kestävyys määritellään, mutta on täysin mahdollista toimia näin Euroopassa. Mutta kansainvälisesti, sehän teitä varmaan lähinnä kiinnostaa, sanoisin, että meillä pitää olla paljon enemmän poliittista tahtoa ennen kuin valvontajärjestelmiä voidaan käyttää, joiden avulla voidaan olla varmoja siitä, että biomassat ovat neutraaleja. Ja sitten jätteet, viraston rooli. Äskettäin puhuttiin juuri jätevirastosta. Ja täytäntöönpanon ongelma on hyvin monitahoinen. Tietysti on ongelma oikeudellisesti, kun näitä sääntöjä ja lakeja ei noudateta. Ja tässä komissiolla on todellinen rooli. Meidän pitää keskustella ja viestiä jäsenvaltioiden välillä enemmän – mutta suurin ongelma jätteiden osalta, ja nyt kun olen käynyt monissa maissa ja tarkastellut täytäntöönpano jätehuollon alalla, on ainakin seitsemän asiaa, joista on keskusteltava. Mainitsin jo niistä muutaman. Se, että ei noudateta sääntöjä, investointien puute, kapasiteettien puute joissain maissa, väärinkäsityksiä sen suhteen, mikä on jätteiden lajittelun, kierrätyksen, uusiokäytön välillä – Eli on uskomatonta, että on hyvin valtavia eroja paikallisella tasolla ja tietysti myöskin kansallisia tavoitteita ajatellen. On myöskin paljon väärinkäsityksiä sen suhteen, mikä olisi jonkun maan oikea jätehierarkia, kun ajatellaan sen väestöä, sen erityisenergiatarpeita esimerkiksi tai maankäytön tarpeita Eli ehdottaisin, että ensi kaudella, ehkä ensi seuraavan parin vuoden aikana, olisi parempi, jos teettäisimme pilottitutkimuksia, joissa tarkastellaan näiden ongelmien täsmällistä laajuutta. Olen nyt käynyt monessa muussa ja minusta tuntuu, että monet täytäntöpano-ongelmat voitaisiin ratkaista käytännöllisillä ja yksinkertaisilla tavoilla. Ehkä siihen menee hiukan aikaa, mutta olisi parempi, että kävisimme vuoropuhelua näiden maiden kanssa ja ymmärtäisimme, mitä, millaisia jätteiden käsittelysuunnitelmia niillä on, sen sijaan, että vain luomme uuden tarkistuskierroksen. Meidän täytyy saada asiat toimimaan, meidän täytyy vaihtaa parhaita käytäntöjä ja verkostoitua. No sitten laatukysymys on eri asia. Meidän pitää saada kaupungit ja muut sidosryhmät enemmän mukaan – jotta ymmärrämme tätä ongelmaa. Mutta jätekysymyksissä meillä on hyvin selkeä käsitys siitä, miten virasto voi toimia, miten jäsenvaltiot voivat toimia. Viime kädessä tietysti tarvitaan lisää resursseja, mutta alkuvaiheessa, jos meillä on yhteistyötä, voimme saada hyvin paljon aikaan seuraavina kuukausina, ainakin seuraavan puolen vuoden aikana, jotta voimme sitten miettiä, miten täytäntöönpanolla voisi olla merkittävä rooli, kun keskustellaan seitsemännestä puiteohjelmasta. No, tässä varmaan oli kaikki, mutta jos on jotain lisää, niin vastaan ihan mielelläni. Kiitos. Kiitoksia Jacqueline. Työnne on erityisen tärkeää ja tietysti meidän kannaltamme erityisen mielenkiintoista. Me olemme riippuvaisia teidän selvityksistänne ja analyyseistanne ja kuten näitte, kaikki nämä kysymykset, jotka ovat vielä pöydällä, vesilaa, vedenlaatu, ilmanlaatu, monia jäteongelmia, Seuraava kohta on sitten äh, kaatopaikkaongelmat. Käsittelemistä seuraavassa esitellistä kohdassakin, miten asia pannaan toimeen. Ja kiitoksia paljon. Delegaatio oli, oli ihastunut tähän vastaanottoon Kööpenhaminassa ja jatkamme hyvää yhteistyötämme, joten hyvää onnea työllenne. Ja toivottavasti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 Bien, nous continuons l'ordre du jour. No niin, jatkamme esityslistalla. Eli eu ympäristölainsäädännön täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa. Eli ensinnäkin Kreikan tilanne ja Skilakakis alustaa. Onko hän täällä? On hän täällä. Eli Skilakakis, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Well, my uh, question is quite... Kysymykseni on aika yksinkertainen. Komissio on seurannut direktiivin 99 toteenpanoa 91-156 jätteestä ja erityisesti olemassa olevien käyttöpaikkojen sulkemisesta Kreikassa. Tämä on hyvin suuri ongelma maassani. Akuutti ongelma tällä hetkellä. Määräaika näiden äh, laittomien kaatopaikkojen toiminnan lopettamiselle oli 2011 kesäkuun loppu ja määräaika niiden kunnostukselle on kesäkuun 2012 asti. Komissio on todennut, että se ei epäröi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin mukaan lukien, että mennään tuomioistuimeen. Kysymykseni on, että mikä on toimeenpanon vaihe tällä hetkellä Kreikassa, kuinka paljon näistä kaatopaikoista on suljettu ja miten todennäköistä on, että kaikki kaatopaikat lopettavat toimintansa 2000 tai siis saadaan kunnostettua kesäkuuhun 2012 mennessä. Merci. Kiitoksia. Voisiko komissio vastata tähän ensimmäiseen kohtaan? Merci, Madame le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Siis, ähm, Me olemme saaneet äh, viimeisimmän raportin 26. heinäkuuta ja raportissa sanotaan, että Kreikan viranomaiset eivät ole kyenneet täyttämään äh, tätä määräaikaa sulkea kaikkia 82 äh, laitonta kaatopaikkaa on vielä avoimena tähän päivämäärään mennessä. 361. Eli siis äh, edistystä on tapahtunut paljon, mutta loppuun ei ole vielä päästy ja kreikkalaiset ovat luvanneet sulkea kaikki kesäkuuhun 2012 mennessä. Meillä oli tapaaminen Kreikan viranomaisten kanssa 14. syyskuuta ja he selittivät meille, että syynä on nämä kuntauudistukset ja että he tekevät parhaansa puhdistaakseen nämä kaatopaikat. Suuri ongelma on EUn rahoituksen huono käyttöaste. EU on antanut varoja näiden, näiden kaatopaikkojen sulkemiseen, mutta käyttöaste on ollut heikko. Yksi tehtävistä on ollut nimenomaan se, että autetaan Kreikan viranomaisia nopeasti käyttämään EUn rahoitusta näiden kaatopaikkojen rehabilitoimiseksi. Jos katsotte 13. lokakuuta äh, pöytäkirjoja tämän ensimmäisen, tästä ensimmäisestä kokouksesta, tämän Task Forcein ja Kreikan viranomaisten kokouksesta, joten äh, tämä rikkomusmenettely on vielä avoin. Seuraava vaihe olisi, olisi viedä tämä asia tuomioistuimeen mutta tällä hetkellä komission pyrkii ennen kaikkea saamaan mahdollisimman paljon EUn rahoitusta käyttöön paikan päällä niin, että nämä kaatopaikat suljettaisiin. Kiitos. Kiitoksia. Oreste Rossi, onko hän täällä? Onko joku kollega hänen sijaisenaan liittyen Kampanjan maakunnan jätetilanteeseen Italiassa? Ei ole. No Chris on täällä. Eli sitten Chris Davisin esittämä kysymys. Eli Bulgarian tilanne. Chris, sinulla on puheenvuoro. Kiitoksia. En nyt odottanut, että tähän kohtaan päästäisiin nopeasti, mutta Bulgaria. Niin. Kuka täällä nyt siis edustaa komissiota? Ai, kiitos. Eli kysymys, otettiin esille valiokunnassa noin puoli vuotta sitten, ja sanoimme silloin, että pyytäisimme, että palaatte tähän asiaan. Eli kiitoksia, että olette nyt täällä. Mutta kun viimeksi saimme vastauksen, vaikutti siltä, että vaikka komissio tiesi kaiken ongelmasta, ei kuitenkaan paljon tapahtunut. Mutta sen jälkeen edistystä on tapahtunut ja toivottavasti kerrotte vähän siitä. Eli lisäisin tähän vain, että tervetuloa tai kiitos tästä komission tekemästä edistyksestä, jotta voidaan varmistaa, että näitä lakeja pannaan oikealla tavalla täytäntöön, mutta myöskin tämän hetken ja mahdollisten tuomioistuinkäsittelyiden välillä on pitkä aika ja aika paljon asioita voi mennä pieleen tällä välillä. Eli aiotteko tehdä jotain, jotta Bulgarian harjoitus varmistaisi, että näitä paikkoja suojellaan ja että tuulivoiman kehitys rajoitetaan, kunnes kunnollisia arviointeja on tehty. Kiitoksia Chris tästä kysymyksestä, eli ehkä nyt komissio voisi sitten vastata. As you've seen, there's been progress in... Todellakin, kuten sanoitte, niin viime aikoina on ollut edistystä. Kuusi vyöhykettä on itse asiassa ollut, joissa oli tämä määrittelyongelma, Kaksi niistä on vielä auki Kaliakra ja Rilan alue. Siellä ei olla huolestuneita tulivoimaloista. Kaliakrassa oli pääosaston vierailu elokuun lopussa, joten keräsimme aika paljon näyttöä. Kuviakin on, jos olette kiinnostunut, voi lähettää, ne ovat hyvin vaikuttavia ja todellakin komissio lähetti lisävirallisen ilmoituksen syyskuun lopussa. Miksi ei ole vielä perusteltua lausuntoa? Haluamme ottaa mukaan kaikki näkökohdat tapauksessa. Määrittelyjen puute, sitten määrittelylle alueelle tulivoimalle rakentaminen, jopa golfkenttiä. Joten nyt asia on kokonainen. Katsotaan, miten viranomaiset sitten syys- marraskuun loppuun mennessä vastaavat ja sitten mennään eteenpäin. Kuten kysymyksessä mainitaan, niin tällä hetkellä on kielto tuulivoimaiden rakentamiselle alueella. Se on ministeriössä osittain poliittinen päätös, osittain puuttuu kapasiteettia rakentaa. Ilman poliittista sitoumustakin tällä hetkellä ollaan turvallisessa tilanteessa. Haluamme kuitenkin saada edistystä ja Rilassa toimista päätetään komissiossa varmaankin ensi viikolla samojen linjojen mukaan kattava tai lisä. Virallinen ilmoitus siitä sitten eteenpäin. Yksi lisätieto on se, että katsomme molemmille puolille rajaa. Katsotaan tulivoimaloita, tutkitaan sekä Bulgaarissa että Romaniassa. Ja rikkomusmenettelyt on myös Romaniaa kohtaan, samasta ongelmasta juuri ja tämä työryhmä Task Force on olemassa, ensinnäkin, jotta varmistetaan yhtäläinen kohtelu jäsenvaltioille, ja sitten, että varmistetaan, että linnut selviävät, että tulivoimat eivät niitä häiritse Romanissa. Kiitos. Kiitoksia sitten Kiitoksia. On varmaan aika vaikea peittää jonkin tuulipuiston olemassaoloa. Eli ymmärrän kyllä miksi olette nyt käsitellä tätä asiaa tällä tavalla, mikäli tämä menee tuomioistuimeen. Nyt puhutaan suurista summista. Itse en ole käynyt tällä paikalla koskaan, mutta varmaan jos tuulivoima on kehitetty huomattavasti ja on toimittu sitä vastaan, mihin tämä maapaikka on varattu, niin ehkä silloin vaaditte, että nämä tuulipuistot puretaan kun kyse on suurista summista, silloin tilanteesta tulee poliittisesti hyvin hankala. Ja haluaisin vain kuulla, millä tavalla komissio aikoo edetä tässä asiassa. I would be tempted to reply. It's... Niin, tämä on hypoteettinen kysymys, mutta kaikki optiot ovat vielä avoinna ja syy sille, miksi me tässä nyt rakennamme vahvaa juttua todisteiden kannalta johtuu siitä, että jos me joudumme viemään tämän asian eteenpäin, niin ei, ei tässä voi sen enempää sanoa tässä vaiheessa. Kiitoksia. Oreste Rossi on tullut paikalle, joten annan hänelle puheenvuoron liittyen jätedirektiivin täytäntöönpanon kampanjan maakunnassa. Kiitoksia. Eli Italia on toiminut asiassa erityisesti koskien kampanjamakunnan jätetilannetta ja halusitte vain lisää selvityksiä tästä tilanteesta siis. Niin, teillä on puheenvuoro. Merci à nouveau. Um, al, al... Kiitos. Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin, missä me olemme menossa tässä menettelyssä Italian puolelta. Ja sitten sitten, mikä on meidän arvioin, arviomme nykyisestä tilanteessa kampanjassa. Te olette varmaankin huomannut, että komissio on lähettänyt tällaisen niin kutsutun 260 kirjeen, menettelyn mukaisen kirjeen, joka tarkoittaa sitä, että seuraava askel on ö, tuomioistuimeen meneminen ja seuraamuksena on ö, sakkoja. Eli me olemme saaneet eri versioita kampanjan alueen jätteiden käsittelysuunnitelmasta. Se julkaistiin virallisessa kirjeessä kaksi, maaliskuussa, mutta se on yhä vielä siis luonnos, ei sen kummempaa. Siitä tehdään tällä hetkellä tällaista strategista arviointia ja mahdollisesti tämä luonnos hyväksytään vuoden loppuun mennessä. Sanon, että tämä on luonnos, koska se ei ole vielä valmis, hyväksytty. Niin kauan kuin sitä ei ole hyväksytty, niin EUn eh, e varoja ei voida antaa kampanjan auttamiseksi. Mutta tässä on kysymys hallituksesta. No, mikä sitten on komission arvio? No, kun me olemme lähettäneet tällaisen 260 menettelyn mukaisen kirjeen, se merkitsee sitä, että emme ole tyytyväisiä tähän suunnitelmaan. Suunnitelma on menossa selkeästi oikeaan suuntaan ja asiat ovat EU-lainsäädännön mukaisia siinä vaiheessa, kun tämä suunnitelma on toimeenpantu, mutta niin pitkälle ei ole päästy, jos se toimeenpannaan. Ja tarkoitus on myös esimerkiksi saada aikaan jätteiden keruussa myös erittely, mitä ei esimerkiksi tehdä, vaikkakin pormestari siellä yrittää hoitaa asioita. Mutta esimerkiksi vain yksi polttolaitos on rakennettu ja yhdeksän muuta on tarkoitus rakentaa, mutta niitä ei ole vielä rakennettu. Nämä Salernon, Napolin polttolaitosten pitäisi toimia vuodesta 2014, eli ei vielä. Ja lisäkaatopaikkatilanne on hieman epämääräinen. Ja sen lisäksi siellä on tämä 600 miljoonaa tonnia jätettä, josta ei tiedetä, koska nämä polttolaitokset sitten lähtevät käyntiin näiden polttamiseksi. Italian viranomaiset sanovat 2013. Eli siis suurin ongelma on se, että ei ole mitään selkeitä ratkaisuja siirtymäkaudelle. Älkää me unohtako sitä, että joka päivä 720 000 tonnia jätettä syntyy kampanjassa. Ja esimerkiksi Napolin osalta tämä on yksi kaikkein suurimpia lukuja. Me teemme yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa kaikilla tasoilla ja komission jäsen tapaa säännöllisesti Italian viranomaisia samoin kuin me, joten yritämme ohjella heitä oikeaan suuntaan, mutta tämä on tämänhetkinen tilanne. Joten siis edistystä toivon mukaan syntyy siinä vaiheessa, kun tämä suunnitelma hyväksytään, mutta sit, ennen sitä niin vaarana on, että meillä on jälleen jätteitä kaduilla. Toivomme, että hallinto pystyy tämän välttämään, mutta rikkomusmenettely on avoimena. Merci, Madame Cadeau. Kiitoksia sitten Kaadenbach, ja teillä on kaksi kysymystä Natura 2000 aloitteesta ilmeisesti. 2000 Transparency. Ost... Aloite Natura 2000 ja avoimuudesta. Itävalta on ainut jäsenvaltio, joka ei ole antanut Natura 2000 dataa saataville Euroopan Natura 2000 viirissä ja Euroopan Natura 2000 tietopankissa. Komission mielestä onko tämä direktiivin 2003-4 EU-rikkomista? julkisesta saatavuudesta ympäristötietojen osalta. Jos vastaisitte tähän. It may be a breach. Ehkä tässä on ainakin rikottu tämän avoimuusdirektiivin henkeä. On kaksi jäsenvaltiota, jotka vastustivat sitä, että julkistetaan Natura 2000 tietoja. Toinen maa oli yhdistynyt kuningaskunta, mutta sitten luopui tästä vaatimuksesta. Eli Itävalta on nyt vähän ikävässä tilanteessa on Natura 2000 kysymyksessä. Tästä asiasta on puhuttu itävaltalaisten viranomaisten kanssa syyskuun lopussa, ja he lupasivat tehdä asialle jotain. Ilmeisesti vastustusta löytyy parista osavaltiosta, ja kun ajatellaan itävaltalaista päätöksentekoa, se saattaa vaikeuttaa viranomaisten toimintaa Itävallassa. Ajattelimme, että tämä julkistaminen olisi pakollista direktiivin pohjalta ja on artikla 7 2b, jossa puhutaan suunnitelmista ja hankkeista ja niiden julkistamisesta. No oikeudellisesti ei ole ihan selvää, että tämä kuuluu tähän velvollisuuden piiriin, mutta pyydämme kuitenkin, että Itävallan viranomaiset toimittavat näitä tietoja meille. Eli me painostamme edelleen heitä sekä poliittisesti ja myöskin mietimme oikeudellisia kysymyksiä liittyen avoimuusdirektiiviin. Kuten tiedätte, komission jäsen on puhunut siitä, että meidän tulisi parantaa ympäristöön liittyvien tietojen avoimuutta. Eli koska komissiolla on enemmän ajatuksia avoimuudesta, olisi parempi, jos Itävalta hoitaisi tämän Natura 2000-ongelman nyt välittömästi. Um, Natura 2000 verkoston toteuttamista ei ole vielä toteutettu Itävallassa. Eurooppalaisen lääkehyksen mukaan vielä tarvitaan 2000 määrittelyjä viidelle luontotyypille Alpialueelle ja 10 luontotyyppiä ja 12 lajia Manner-alueella. Rikkomusmenettely Itävaltaa vastaan päivämäärät 19.3.2008 peruutettiin joulukuussa 2009, koska näyttää puuttui. Milloin tämä rikkomusmenettely aloitetaan tuomioistuimessa jälleen? Tämä taisi olla sitten tämä aihe kaksi itävaltalaisten viranomaisten kanssa. Okay. Jos sitten vastaisitte. Most of the homework. Niin, tämä, tätä työtä pitää tehdä komissiossa lähinnä, mutta ympäristölainsäädäntö liittyy tieteeseen ja se on myöskin yksi haaste. Kun tämä tapaus käynnistyi Itävaltaa vastaan, Ajattelin, että meillä on hyvät todisteet, mutta sitten huomasimme, että näin ei ollutkaan. Tiedämme, että jotain on pielessä, koska näiden varat käyttämättä jäämien varojen määrä on suurempi. Eli tiedämme, että tiettyjä lajeja ei ole suojeltu riittävästi. Mutta tässä vaiheessa meidän täytyy osoittaa, mihin kohtiin pitää täsmällisesti puuttua uskoimme, että jos olisimme menneet oikeuteen, olisimme hävinneet. Ja siksi vedimme tämän kanteen pois, koska emme halunneet hävitä tietenkin. Ja meillä on edelleen mahdollisuus palata tuomioistuimeen sen jälkeen, kun meillä on selkeää tieteellistä näyttöä paikoista, joita tulee suojella. Ongelma on se, että tuomioistuin meitä kohtaan paljon tiukempi. Viime vuonna käsiteltiin erästä espanjalaista tapausta, ja todistustaakka kasvoi, ja meidän täytyy olla varovaisia, kun menemme takaisin tuomioistuimeen. En nyt pysty lupaamaan, koska tämä tapahtuu, ehkä ensi vuonna, mutta miksi tämä asia ei etene, johtuu siitä, että komissiossa meidän täytyy kerätä tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, että Itävallan olisi pitänyt toimia näiden alueiden osalta eri tavalla. Uh, I ask exactly that same question to my... Niin, tästä aikataulusta en tiedä tarkemmin. Kysyin tästä kollegoiltani. Eli vuoden 2012 alkupuoliskolla ehkä. Eli meillä pitää olla selkeä todisteet. Meidän pitää käydä kaikki lajit erikseen läpi, joten en nyt halua, että häviäisimme tämän tapauksen. Onko mahdollista, että parlamentti ja ympäristövaliokunta pidetään tiedotettuina, että ei tarvitse kysyä joka puoli vuosi näitä kysymyksiä. Euh, no niin, kiitoksia. Eli tämä kohta siis on käsitelty. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan. Organisten liuuttimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien organisten yhdisteiden päästöjen rajoittaminen. Komissio esittelee meille tämän tekstin. Toma Verei ilmeisesti Eli jos sitten alustaisitte tämän aiheen, olkaa hyvä. Yes, good afternoon. Um, in fact, I'm representing Thomas. Kiitos. Minä edustan Thomas Verheeni ja minä olen Philip François. Ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että meidät on kutsuttu tänne esittelemään komission ensimmäinen raportti liittyen äh, direktiivin toimeenpanoon täytäntöönpano, eli siis kysymys oikeastaan korjausmaalaistuotedirektiivistä, joka hyväksyttiin 27. toukokuuta tänä vuonna. Kun esittelen tätä raporttia, niin haluaisin ensin muistuttaa hieman tämän direktiivin taustoista. Tämä korjausmaali äh, direktiivin tarkoitus tässä on äh, rajoittaa orgaanisten liuttimin käyttöä tietyissä lakoissa ja maaleissa – sekä korjausmaalaustuotteissa ja pyrkiä vähentämään, pyrkiä haihtuvien organisten yhdisteiden päästöä, koska ne vaikuttavat otsonikerrokseen. Ja tätä kautta ne vaikuttavat myös NEC-direktiiviin. Ja VOCille on asetettu tietyt tavoitteet, jotka olisi tarkoitus saavuttaa vuodesta 2010. Ja jotta kat- voitot voidaan saavuttaa, niin jäsenvaltiolla on erilaisia päästölähteitä, johon kuuluvat myös nämä. Ja siihen tämä direktiivi liittyy niin, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin jäsenvaltiotasolla. Ilma saasteiden rajoittamisdirektiivi vuodelta 2005 vaatii myös sen, että näitä päästöjä vähennetään 51 prosentille alle 2000 vuoden tasoille niin, että saavutetaan väliaikaiset tavoitteet 2020, jotka silloin asetettiin tuossa strategiassa. Ja viimeisin EUn laajuinen arviointi to toteaa, että tämä tavoite voidaan saavuttaa toimeenpanemalla vielä jäljellä oleva lainsäädäntö, johonkin tämäkin direktiivi kuuluu. Eli Organiset liuottimet ovat äh, sallittuja markkinoilla, jos ne täyttävät nämä tietyt rajoitteet, joista määrättiin vuonna 2007. Ja VOC-tavoitteita äh, on tiukennettu ensimmäinen tammikuuta 2010. Se koskee myös tuotteiden merkintää. Mitä tulee direktiivin toimeenpanoon, ensimmäiset raportit jäsenvaltioista näistä valvontaohjelmista tuli 2008 kesäkuussa ja ne kattavat tilanteen vuonna 2007. Siinä vaiheessa direktiivin toimeenpano oli hyvin varhaisessa vaiheessa ja se, mitä johtopäätöksiä voitiin vetää, olivat, no johtopäätökset olivat vain alustavia. Jäsenvaltioiden raportit osoittivat, että jäsenvaltiot valvovat toimeenpanoa eh, esimerkiksi eh, pistetarkistuksen ja vierailuin, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat jäljessä valvontaohjelmiensa kanssa ja sen vuoksi komissio kannustaakin vaihtamaan parhaita käytänteitä niin, että tilannetta voitaisiin parantaa. Seuraavan kerran äh, kerätään nyt vuoden 2010 toimeenpanon raportit äh, ja nämä raportit nyt sitten analysoidaan komissiossa ja ne sitten, niistä tehdään yhteen veto seuraavassa raportissa 2012 puolessa välissä. Artikla 9 vaaditaan tällaista tarkistusta niin, että voidaan identifioida mahdolliset VOC-päästöjen vähentämispotentiaalit ja sitä kautta sitten saavuttaa NEC tavoitteet. 2008-2009 komissio teki tutkimuksen, jossa tarkasteltiin näitä eri mahdollisuuksia, että laajennettaisiin direktiivin kattavuutta ja että käytettäisiin tiukempia VOC-rajoitteita. Kuitenkin todettiin, että vaikkakin säädeltäisiin useampia tuotteita, niin päätös, päästö päästöjen vähentäminen olisi aika vaatimatonta, mutta samanaikaisesti kustannukset ja hallinnollinen taakka lisääntyisi. Näistä syistä komissio totesi, että tämän direktiivin kattavuus ei ole oikeutettua. Tämä alustava johtopäätös arvioidaan uudelleen ilmastrategiaohjelman ohjelman yhteydessä 2013 ja komissio tulee siinä vaiheessa tarkistelemaan myös näitä tavoitteita sekä mahdollisia potentiaalisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää ilman saasteita mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kiitos. Si, Madame Oconi, vous avez demandé la parole. Kiitoksia sitten, Oconi. Ai, se oli seuraavasta kohdasta. Niin, sieltä. Monsieur Zanoni. Zanoni. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin kävin tämän mietinnön läpi, ja tässä on muutama kohta, johon haluaisin saada vähän selvityksiä. Luin, että mitä tulee jäsenvaltioiden valvontaan sisäisesti, on ollut tarkistuksia tukkutuojien osalta jotka ovat vaihdelleet 0-540. Eli hyvin suuria eroja on näissä valvonnoissa eri jäsenvaltioissa liittyen tämän direktiivin täytäntöönpanoon. Ja mielestäni tämä on suuri este sen tehokkuudelle. Ja mielestäni tämä on ikävä kyllä yhteinen ongelma monille muillekin eu direktiiveille. Olisi hyvä pohdiskella järjestelmää, joka olisi yhtenäinen, kun kyse on jäsenvaltioiden sisäisistä tarkistuksista, nyt kun ajatellaan näitä suuria eroja, joita jäsenvaltioiden välillä on. Mietinnössä ei ollut mitään taulukkoa, josta näkyisivät nämä jäsenvaltioiden tarkistukset maakohtaisesti. Eli Ehkä olisi ollut parempi tällainen taulukko, jotta voitaisiin nähdä, missä näitä tarkistuksia on tehty ja missä taas ei. Lisäksi tässä lukee, että suurin ongelma direktiivin osalta liittyy siihen, että hallinnollisia resursseja ei ole riittävästi, jotta voitaisiin harjoittaa valvontaa. Ja nyt täytyy kysyä, kun kyse on tämän tyyppisestä direktiivistä, ehkä pitäisi varata myöskin varoja jäsenvaltioille, koska jos näitä varoja ei ole, silloin joissain maissa näitä direktiivejä ei sovelleta. No sitten vielä toinen kysymys, joka liittyy Seuraavan ongelman. Tästä mietinnöstä käy ilmi, että on hyvin vähennetty näitä orgaanisia ainesosia, ja tämä olisi ollut mahdollista, mikäli olisi poistettu nämä tuotteet deodoranteista ja tuotteista, joita käytetään hikoilua vastaan. Mutta tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, koska kuluttajat eivät olleet asiasta yksimielisiä. Kun ajatellaan ilman laatuongelmaa, kansanterveyttä, kannattaisi ehkä käydä läpi näitä kuluttajakysymyksiä. Mehän olemme jo tottuneet käyttämään näitä muovikasseja, esimerkiksi kun olet tehneet ostoksia, mutta nyt tilanne on muuttunut. Kuluttajan asenteet ovat muuttuneet, eli miksi emme voisi toimia tämän ongelman parissa? No sitten valvonnan parantaminen. Tähän katsotaan, että se on tarpeellista ja aiot toimia tällä tavalla. Mielestäni johtopäätökset tässä mietinnössä ovat aika heikot. Ja tässä ei ole menty ihan loppuun asti. Ja odotin kyllä tältä mietinnöltä vähän jotain enemmän. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako joku kollega käyttää puheenvuoron? Ei. Eli sitten komissio saa vastata tähän kysymykseen. Thank you. Um, concerning the, the implementation, uh... Kiitoksia toimeenpanoasiat ja erot monissa tarkistuksissa. Tämä oli ensimmäinen pikakuva tilanteesta Meillä oli tietoja jäsenvaltioista vuodelta 2007. Muistutan, että direktiivi hyväksyttiin vuonna 2004 ja se oli vasta tulossa voimaan tai siitä huomattiin vaikutuksia 2007. No tämä ero on huomattu ja ryhdyttiin, varmasti ryhdyttäisiin tässä hyvien käytäntöjen vaihtoon ja tarkistuksiin, jotta näitä eroja voidaan pienentää, jotta voidaan varmistaa, että nämä tarkistukset tehdään, jotka tarvitaan. Että noudatetaanko sääntöjä. Mutta kun tein, siis ehkä johtopäätösten teko on liian arhaista tästä, tästä alustavasta raportista, mikä on sitten tilanne vuodelta 2010. Siitä tiedosta pitäisi saada paljon parempi kuva toimeenpanon tasosta, myöskin tässä mielessä sääntöjen tarkistuksista. Ja Tietysti tämä liittyy hallintoresurssien puutteisiin. Jos näin on, niin sitä asiaa käsittelemme sitten varmasti uuden tiedon valossa, jota saamme tänä vuonna. Sitten arviointi ja eri mahdollisuuden laajentaa soveltamisalaa. Tietysti antiperspirantit ja deodorantit tulivat äh, sellaisena kategoriana esille, jossa päästöt tulisivat, tai jossa päästöjä voitaisiin vähentää potentiaalisesti eniten, mutta kuten raportissa käsitellään yksityiskohtaisemmin ja siihen liittyvässä selvityksessä, niin oli tunne siitä, että tietoa ei ollut tarpeeksi kuluttajien käyttäytymistä siinä mielessä, että saattaisi olla vaara, että jos tällaiset tuotteet kielletään, niin kuluttajat saattaisivat liittyä toisenlaisiin tuotteisiin, jotka sisältävät yhtä paljon tai ehkä enemmänkin VOCtä. Joten kuluttajan käyttäytymistä puuttuu tietoa ja se täytyy tutkia enemmän ennen kuin voi olla vakaata pohjaa tehdä johtopäätös, että joko rajoitus tai kielto näille olisi hyvä toimenpide. Ja koskien nyt viimeistä kohtaa, tätä käsitellään äh, laajemmassa asiayhteydessä, kun ilma, ilmalaitopolitiikkaa arvioidaan uudelleen ja siihen lainsäädännössä laajemmassa asiayhteydessä siinä mielessä, että nähdään, että missä kustannustehokkaita toimia voidaan toteuttaa, jotta ilman laatualalla voidaan käsitellä näitä mahdollisia ilman saasteita. Je vous Nous pass- Kiitoksia. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Kollegamme, jotka ovat tämän kohdan takana, eivät nyt ole paikalla, eli te nyt pienen yhteenvedon tästä asiasta. Äskettäiset ongelmat, joita meillä oli E. coli bakteerin kanssa, joita löytyy tietyistä elintarvikkeista, osoittaa millaisia heikkouksia järjestelmässämme on. Ei halusimme tietää, mitä voidaan oppia tästä tilanteesta. Ja mitä komissio nyt aikoo seuraavaksi tehdä. Me haluamme siis selvennyksiä tästä asiasta ja johtopäätöksiä näistä asioista, joita olette nyt oppineet. Olemme nyt hiukan aikataulusta edellä. Ladjog ei vielä ole saapunut, mutta ehkä Van Dijk tai Ryan voisi kertoa meille alustavasti kollegalleni Okinelle on myöskin kysymyksiä, ja jos muilla on kysymyksiä, voitte tietysti esittää niitä. Eli Ryan Van Dijk, te saatte nyt seuraavaksi puheenvuoron. Um, John Ryan. Kiitos, olen John Ryan komissiosta, DG Sankosta. Kansanterveyden puolelta komissio on pyrkinyt identifioimaan ne tärkeät läksyt, mitä E. coli bakteeritapahtumasta pitäisi oppia. Varsinkin, koska me suunnittelemme lainsäädäntöaloitetta tänä vuonna, haluamme nimenomaan uudistaa tätä lainsäädäntöä tarttuvista taudeista. Ja me olemme nyt muodostamassa tai viimeistelemässä laillista ehdotusta, joka sitten hyväksytään komissiossa joulukuussa tänä vuonna. Tämä lainsäädäntöehdotus ottaa huomioon Euroopan taudin ennaltaehkäisy- ja valvontaviraston perustamisen. Ja meillä on vuodelta 1998 viimeisin lainsäädäntöaiheesta, joten suurin muutos tullaan tekemään lainsäädäntöä nyt, eli se ajantasaistetaan ja otetaan huomioon tämän viraston perustaminen. Toisekseen me huomioimme myös kansainväliset terveyssäädökset. Tästä on kansainvälinen sopimus, joka on hyväksytty WHOssa. Se astui voimaan 2005 ja kukin jäsenvaltio on erikseen osapuoli tässä sopimuksessa. Me yritämme nyt integroida tämän, nämä kansainväliset terveyssäädökset yhteisön lainsäädäntöön tämän lainsäädännön ajantasastamisen yhteydessä. Kolmanneksi yritämme ottaa oppia näistä pandemia H1H 2001 ja yhdistämme tässä nyt nämä eri arviot, joita on tehty komissio teki vuonna 2009 ja pyrimme ottamaan myös tästä oppia. Ja lopuksi pyrimme myös eh, integroimaan tähän mukaan e-koli-tapahtumat eh, tältä vuodelta. Ja haluaisin sanoa, että se mitä me nyt aiomme tehdä on, että me järjestämme konferenssin yhdessä eh, eläinlääketieteen ja elintarvikeyksiköiden edustajien kanssa ja mietimme, mitä me voimme oppia tästä E. coli-tapauksesta. Ja EFSAsta ja ECDCstä kollegat tulevat mukaan niin, että voimme saada mahdollisimman kattavan kuvan Ja nämä kaikki elementit otetaan mukaan tähän lainsäädäntöehdotukseen, jota komissio tulee käsittelemään tämän vuoden loppuun mennessä. Ja toivomme, että tämä lainsäädännön vahvistus tulee johtamaan siihen, että voimme vahvistaa asemiamme, varsinkin mitä tulee siihen, että olemme valmiita näihin tällaisiin mahdollisiin eh, epidemioihin ja sairauksiin. Ja toisaalta myös mitä tulee valvontaan ja eh, riskien arviointiin näissä uhissa. Ja sen lisäksi mitä tulee riskien hallinnointiin. Ja lopuksi vielä niin, että voimme parantaa kommunikointia niin koordinointia suuren yleisön kanssa, kun tällaisia sairauksia puhkeaa. Joten meidän täytyy ottaa opiksi siitä, mitä me olemme nyt oppineet E. coli-bakteerista ja näistä tapahtumista ja eh, myös ottaen huomioon tämän uuden viraston ja kansainväliset eh, terveyssäädökset. Ja vielä lopuksi ehkäpä mainitsisin, että myös mitä tulee panneepidemia rokotuksiin, ne tullaan myös ottamaan tähän mukaan. Eli tässä pähkinänkuoressa komission tavoitteet, mitä tulee lainsäädännön vahvistamiseen. Ja toivomme saamme tämän tehtyä vuoden loppuun mennessä. Ja mikäli sopii, niin annan puheenvuoron kollegalleni. Niin kiitos. Thank you, Madam Chair, and apologies I have got a uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelut. Sain tiedon, että pitäisi olla varttia vailla paikalla. Kun me olemme edellä aikataulua, eli ei mitään hätää. Me olemme aikataulusta edellä. Let me to provide the information. Haluaisin antaa tietoja epidemian puhkeamisesta ja opitusta läksyistä vähän lisäkommentteja elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Tilastot, toistan kokonaisluvut 3910 tapausta raportoitu EU:ssa, Norjassa, Sveitsissä ja se 786 kaksi niistä tuli sitten munuaisiin liittyviä komplikaatioita. Kokonaisuudessaan taudin puhkeaminen on aiheuttanut 46 kuolemaa, useimmat Saksassa. Sitten viljelijöiden organisaatio on arvioinut sen lisäksi, että ainakin 812 miljoonaa euroa menettivät vihannesten kasvattajat kahden ensimmäisen viikon aikana kriisissä. Sen lisäksi vihannesten vienti kiellettiin joihinkin kolmansiin maihin, kuten ehkä tärkeimpänä Venäjälle – vuosiarvo 600 miljoonaa euroa. Komission rahoitustuki 210 miljoonaa euroa. Se oli siinä hätäapupakettina ja lisäksi 15 miljoonaa lisätukea maataloustuotteiden erityistukena ja 75 miljoonaa jäsenvaltioiden osalta yhteistyö EU-tasolla kansanterveysviranomaisten ja riskihallitsijoiden välillä ja sitten EFSAn ja muiden tieteellisten elinten välillä oli meidän mielestämme tehokasta. Tarvittavat verkostot aktivoitiin heti ja koordinaatiokokouksia järjestettiin melkein päivittäin, jotka yhdistivät kaikki kansalliset EU-kansanterveys eh, ja elintarviketurvaviranomaiset. Komissiolla on keskeinen rooli, kun varmistetaan, että vastaus oli koordinoitu kriisiin erityisesti julkisterveyden ja elintarviketurvallisuuden viranomaisten kesken kautta unionin. Seurasimme tilannetta, koordinoimme ja, ja annamme neuvoja ammattilaisille ja kuluttajille ja yksilöimme ne tuottajat nopeasti, jotka olivat infektion lähteenä Saksassa. Kuten tiedätte, EFSA auttoi komissiota varhaisvaroitusjärjestelmän osalta ja meillä oli hyvin aktiivista yhteistyötä ruokaturvallisuusviranomaisten kanssa jäsenvaltioissa, jotta voitiin jäljittää ja yksilöidä todennäköisimmät alkuperäiset lähteet. Välittömästi kun tartunnan lähde, saastunnan lähde yksilöitiin ja linkki Egyptiin tuli esille, niin komissio teki ehdotuksen, että kaikki erät tuhottaisiin, jotka olisivat tässä äh, vaikutettuun Euroopan markkinoilta. Myös päätettiin, että väliaikaisesti kielletään itujen ja siementen tuonti Egyptistä 6. heinäkuuta 2011 lähtien. Ja samaan aikaan komissio ehdotti tällaista missiota Egyptiin, jotta hygieniaolosuhteita voitaisiin paikan päälle arvioida. Komissio ei ole äh, epäröinyt kieltojen, kiellon poistamista tuoreille vihanneksille, kun todettiin, että hygieniallisuhteet olivat hyvät, mutta siemenille kielto on edelleen voimassa. Haluan myöskin kertoa teille, että komissio ehdotti tänään pysyvälle elintarvikeketjukomitealle, jota kieltoa jatketaan, koska alun perin se oli lokakuun loppuun. Me haluamme pidentää sitä vuoden loppuun, koska ei ole ollut tyydyttävää vastausta, minkä mainitsikin jo. Jos täytyy puhua opituista läksyistä, kriisistä, niin tietystikin täytyy oppia tästä, kuulitte. Ihmisterveyden osalta jo asiasta arviointi ja keskustelut siitä, että miten niille voidaan parantaa. Varhaisvaroitusjärjestelmää organisoidaan toisella puoliskolla marraskuuta yhteinen kokous pää, elintarvike, eläinlääkäripäälliköiden kanssa ja kansanterveysviranomaisten kanssa ja virastojen kanssa suunnitellaan siis kokousta tuolle ajankohdalle. Joitakin ajatuksia tietysti jo on. On selkeä ja olennaista, että kansalliset viranomaiset eivät eh, anna tietoja mahdollisista tartunnan lähdeistä, eivät kiirehdi siinä, ellei tätä tästä ole kattavaa näyttöä. Kuitenkin täytyy myös varmistaa, että kaikissa päätöksissämme ja reaktiossamme emme eh, anna sellaista vaikutelmaa, että olisi pelkoa tehdä tarvittavia päätöksiä. Ja tietysti ennaltaehkäiseviin toimiin täytyy ryhtyä, jotka kansalaisten terveyttä voidaan suojella. Komissio keskustelee jäsenvaltioiden kanssa mahdollisista tavoista, joilla voidaan vahvistaa puitteita Euroopan laajuiselle koordinaatiolle riskinarvioinnissa, valvonnassa ja ennaltaehkäisyssä ja kansanterveyden alan vastaukset elintarviketurvallisuuteen niin, että pyritään vahvistamaan EUn varhaisvaroituskapasiteettia mahdollisiin tuleviin kriiseihin. Uskomme, että tietysti on varaa parantaa tiedotusta esimerkiksi paikalliselta tasolta keskusviranomaisille. Olemme pyytäneet EFSA, että se antaa tieteellisen lausunnon mahdollisesta riskien levittämismahdollisuuksista tuotantoketjun läpi, jotta voidaan yksilöidä erityisriskit öö, itu, ituja, ituun hiljittävistä siemenistä ja muissa siemenistä. Ja keskustellaan mahdollisista tulevista lainsäädäntöaloitteista. Sen lisäksi pyrimme harmonisoimaan ja helpottamaan tietojen vaihtoa Tieto pankeista, molekulaarisista testeistä, patogeneisista eh, aineksista ja referenssilaboratorioista esidesin välillä. Tietysti harkitsemme myös erityistä koulutusta niin, että saadaan elintarvikeketjunua liittyvää parempaa eh, turvallisuutta. Ja tässä onkin ohjelma olemassa, jossa haluamme tuoda yhteen kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusviranomaiset, koska on osoitettu, että tämä yhteys on hyvin tärkeä. lyhyesti raporttimme ja mielenkiinnolla kuuntelen kommenttinne ja näkökulmanne asiaan. Madame Okoni. Kiitoksia sitten Okoni. Merci, Madame le Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Saimme siitä tietoja liittyen näihin ongelmiin, jotka liittyvät tämän viruksen leviämiseen – ja meidänhän pitää olla erittäin valppaina tämän kysymyksen suhteen. Pari kysymystä. Ensinnäkin, ensinnäkin te sanoitte, että meidän pitää käyttää ja meidän pitää saada tieteellistä näyttöä, jotta voimme vähentää riskejä, jotka liittyvät näihin siemeniin. Ja nämä siemenet, jotka on kielletty Euroopassa – ne noudattivat kuitenkin luomutuotannon vaatimuksia. Eli onko tässä tuotantoprosessissa eroja, kun verrataan perinteiseen siementuotantoon? Näin voitaisiin selittää tämä E. coli-epidemia. Sitten luomutuotteet onko niis, ovatko ne mahdollisesti alttiimpia näille tartunnoille? Onko tehty tutkimuksia näistä asioista? Ja sitten toinen kysymys. Meillä on ollut kolme merkittävää epidemiaa. Ainakin Hampuri, Hampurissa oli yksi ja Lillessä. Hampurissa ja Beglessä Kyse oli näistä siemenistä. Ja lilissä taas kyseessä ilmeisesti oli kyse jauhelihasta, joka oli saastunutta. Jos tämä jauheliha oli tartunnan lähde, pitäisikö silloin tarkemmin analysoida tätä bakteeria – ja miettiä jäljitettävyyttä näiden elintarvikkeiden osalta. Kiitos. Nacht. Kiitoksia Sten Schnellhardt. Kiitos. Tämä komission antama raportti on tavallaan ihan tyydyttävä. Parlamentti tai itse asiassa valiokunta on hyväksynyt jo päätöslauselman, jossa me määrittelemme näitä tiettyjä ongelmia. Eli voimme vetää sen johtopäätöksen, että koko tämä ennaltavaroitusjärjestelmä Euroopan unionissa on hyvällä tolalla. Mutta kysymys, jonka edellä esit, eh, puhuva esitti, eh, kääntääkin tämän kysymyksen toisinpäin. Meillä on eh, infektioita alalla, josta ajattelemme, että mitään ei tule tapahtumaan. Sen vuoksi myös liittyen tähän kysymykseen, onko todellakin vaaraa? Onko komissio tehnyt suunnitelmia liittyen nimenomaan tähän biologiseen luomutuotantoon? Ja aikooko se tehdä tähän tiettyjä sääntöjä, että voidaan välttää tiettyjä saastumisia? Tämä on hyvin tärkeää. Ja vielä tärkeämpää on se, että me julkisesti olisimme, e, että me olisimme myös niin kuin tällaisessa julkiseen käyttöön tulevassa hieman tarkempia ja varovaisempia, koska tämä edellinen kriisi johti 12 miljoonan tappioihin, mikä ei oikeastaan ollut tarpeen, jos olisimme työskennelleet hieman näppärämmin ja tarkemmin, varsinkin poliittiselta taholta. Ammattilaiset olivat tässä hyviä, ne tekivät hyvin paljon töitä, mutta että jos me olisimme olleet poliittisella tasolla hieman voimakkaampia, niin silloin, jos olisi oltu hieman vähemmän populistisia, niin silloin olisimme voineet välttää monia asioita. Me tarvitsemme tieteellistä taustaa niin, että me tiedämme, mitä tapahtuu ja että me silloin olisimme eh, hieman varovaisempia. Multa osin pidän tätä ehdotusta hyvänä, sitä, että vahvistetaan lainsäädäntöä liittyen näihin tarttuviin tauteihin. Yksi kysymys vielä. Mitä sitten tulee Eh, näihin tutkimuksiin ja eh, näihin eh, rokotuksiin, pidetäänkö näitä rokotuksia koko ajan tavallaan hereillä, eikö se tule kalliiksi vai onko niin, että niitä voidaan sitten nopeasti tuottaa. Tästähän kritisoitiin hyvin paljon H1-epidemian kohdalla, kun valmistettiin liikaa rokotteita, jotka sitten piti tuhota. Eli tämä on hieman hankalaa, mutta tähän ehkäpä Mielelläni haluaisin tietää, miten jatkossa täytte paremmin hallinnoida tällaisia tapahtumia. Kiitoksia sitten sanoni. Minäkin olen samaa mieltä näistä luomuongelmista. Tämä tapaus on varmasti heittänyt vähän luomumarkkinoille varjoja. Kuluttajat ovat nyt huolissaan ja vielä tälläkin hetkellä on tiettyjä kysymysmerkkejä jäljellä, ja mielestäni niistä on valtavasti haittaa alalle, joka on äärimmäisen keskeinen, koska se vaikuttaa puhtaamman maatalouden edistämiseen. Siellä käytetään vähemmän lannoitteita ja muuta, ja todennäköisesti se vaikuttaa myöskin päästöjen vähentymiseen. Kysyisinkin, onko tietoja liittyen näihin markkinoihin ja onko näitä asioita pohdiskeltu ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan välttää se, että tälle alalle jää epäilyksiä ja onko tehty eurooppalaisten kuluttajien piirissä kyselyitä näistä asioista ja millä tavalla komissio aikoo toimia näiden muutaman kuukauden takaisten tapahtumien suhteen. Merci. Niin, onko, haluaako vielä lisätä jotain? Mon collègue, euh, Schnell... Niin, kollegani Schnellhardt puhui yhdestä asiasta, mutta on toinenkin seikka liittyen kriisiin, joka nyt on koettu E. coli-bakteerin osalta, eli se liittyy kriisin hallinnointiin. Eli täytyy havaita, että tietyillä aloilla on kärsitty valtavasti siitä, ettei osatu ennakoida ja koordinoida toimia. Ja tietyt alat, erityisesti maatalousalalla, ovat kärsineet taloudellisesti valtavasti, vaikkeivat ne alat suoranaisesti liittyneetkään tämän bakteerin leviämiseen. Eli meidän pitää ennakoida myöskin tällä tavalla ja miettiä elintarviketurvallisuutta, kansanterveyttä ja kuluttajien suojaa mutta meidän täytyy myöskin miettiä, millä tavalla voidaan hallinnoida näitä kriisejä eri tavalla, jotta voimme toimia tehokkaammin silloin, kun se on tarpeen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten johtaja, te saatte vielä puheenvuoron. Ja pyydämme, että puhutte täsmä, täsmällisesti näiden Okonin kahden kysymyksen suhteen. Nehän ovat eri kysymyksiä. Eli miten voidaan noudattaa ennakkoa ennakoltaehkäisyperiaatetta. Kun ei ole aikaa, täytyy toimia kiireellisesti. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy siihen, miten kriisiä hallinnoitiin. Ja meillähän pitäisi olla kriisinhallinnointia, joka olisi vähän tasapainoisempaa ja jos otetaan huomioon maatalouden edut, mutta myöskin tämä epävarmuus, jossa nyt elämme. Olemme nähneet, että uhreja on tullut aika paljon tässä tilanteessa, eli tämä tilanne on aika arkaluontojen ja hankala hallinnoida. Eli jos voisitte vähän selvittää vielä näitä ongelmia. Yeah. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, would I... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy sanoa, että olemme prosessin keskellä arvioimassa asiaa, ja kuten sanoin, aiomme keskustella yksityiskohdista sen jälkeen, kun on saatu lisää tiedot, jotka ovat tarpeen EFSAlta mutta myöskin kokemukset yksittäisiltä jäsenvaltioiden toimijoilta. Eli voin vain sanoa, että nykyinen näkökulmamme kantamme asiaan, siis niitä ei voida pitää lopullisena vastauksena, koska tämä oppimisprosessi on vielä kesken. Ottaisin kantaa yhteen asiaan ensin, koska on hyvin tärkeää muistuttaa kaikille, että – Egolai puhkeamisia tapahtuu, on satoja tapauksia monissa paikoissa Euroopassa. Tämä oli er, ihan erityinen tapaus ja laji tätä. Niin näitä kuitenkin tapahtuu säännöllisesti, se täytyy muistaa. Mutta silti täytyy sanoa, että Lillen puhkeaminen oli eri lajia ja sillä ei ole ollut yhteyttä meidän tapauksemme. Eli ei pitäisi tehdä yhteyttä näiden kahden nimenomaisen tapauksen välillä. Sitten, sitten äh, luomutuotanto, onko se tarpeeksi turvallista ja mitä pitäisi tehdä. Analyysit ovat kesken, mutta täytyy sanoa, että pointti on siinä, että näissä nimenomaisissa tapauksissa, erityisesti Egyptistä tulevissa siemenissä, oli mahdollisuus, jota piti käsitellä, että siemenet, jotka eivät olleet alun perin tarkoitettu ihmisen käyttöön, niitä on saatettu käyttää itämiseen. Ja tällä osa-alueella täytyy tehdä tutkimusta. Ei ole niinkään kyse siitä, että onko se luomua vai muunlaista tuotantoa, vaan mieluummin se, että pitäisi varmistaa ja pitäisi olla selvillä se, että näin ei voi tapahtua siinä täytyy valtoa, valvoa kaikkia siemeniä, siemeniä, jotka ovat tarkoitettu idättämiseen kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa, jotta saadaan valvontaa ja kontrollia. Sitten kriisihallinta. Varmaankin, ja olen kyllä samaa mieltä teidän kaikkien kanssa, että tämä on erityisen olennainen, tärkeä näkökohta tietysti ei ole nyt pystytty syvällisesti analysoimaan, niin silloin on vaikea sanoa, että yksi tai toinen vaihtoehto toimisi paremmin. Mutta kuten jo mainitsin, niin joskus äh, julkistettiin tietoa, jota ei ollut täysin tarkistettu tai sille ei ollut tieteellistä näyttöä. Siitä aiheutuu osittain ylireagointia. Täytyy analysoida, että miten voidaan menetellä tällaisissa tapauksissa. Ongelma on tietysti se, että että komission rooli alkaa tietyssä vaiheessa ja meidän täytyy seurata, mitä jäsenvaltiossa tapahtui ja sitähän ei tarvitse muistuttaa teitä. Mutta kaiken kaikkiaan tällä hetkellä meidän täytyy vielä analysoida, täytyy vielä saada enemmän tietoa, jotta voimme sanoa, miten tarkalleen ottaen mitä tarkalleen voimme näistä tapauksista oppia. Pyydän vielä kollegaani antamaan muutamia vastauksia kansanterveyteen liittyen. Niin, kansanterveyspuolelta ja riskinhallintapuolelta niin tämä E. coli-bakteeritapahtuma tänä vuonna oli ensimmäinen kerta, kun eh, kansanterveys eh, puolen ihmiset tapasivat yhtä aikaa elintarviketurvallisuusviranomaiset. Eli nämä kaksi komiteaa, niillä on, oli, niillä on simultaaniset audio-videokonferenssit päivittäin niin, että katsottiin, mikä tilanne on ensin kansanterveyden kannalta, tarkasteltiin viimeisimpiä informaatioita, mitä saatiin, kansanterveyspuolelta ja sitten toisekseen katsottiin, mitä toimenpiteitä voitaisiin tehdä kansanterveyspuolelta liittyen äh, siihen, mitä, mistä ihmiset äh, kärsivät. Ja sitten katsottiin myös äh, näitä elintarvikepuolelta, pyrittiin löytämään tartunnan lähdettä. Ja sitten kokosimme tällaisia verkostoja ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun me teimme tämmöisiä verkostoja, jossa pyrimme sitten, että sairaalat ja lääkärit, jotka hoitavat näitä lääkäreitä, pystyivät vaihtamaan parhaita käytänteitä. Tämä oli ensimmäinen kerta. Ja jokaisessa kokouksessa loppupuolella oli sitten elintarviketurvallisuusviranomaiset äänessä kertoen niitä tietoja, mitä he saivat sitten elintarviketurvallisuuspuolelta ja miettivät, että minkälaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä ja mitä tuotteita poistaa markkinoilta. Eli tämä oli tämmöinen uusi kokeilu, missä kaksi eri puolta, kansanterveyspuoli, jolla on hyvin rajalliset äh, toimivaltuudet ja sitten taas äh, elintarviketurvallisuuspuolelta, jolla on paljon laajemmat toimivaltuudet, toimivat yhdessä. 2009 tämä H1N-epidemia äh, ja kokemukset siitä, jäsenvaltiot olivat silloin sitä mieltä, että olisi tarvittu paljon parempaa äh, koordinointia siinä informaatiossa, mitä annettiin äh, kansalaisille. Ja sen vuoksi EK oli tapahtumassa. Me sitten mobilisoimme koko komitean niin, että voisimme identifioida minkälaisia viestejä annetaan ulospäin ja minkälaista viestiä pitäisi antaa lehtien ja internetin kautta. Ja lähdimme sitten siihen, että annamme mahdollisimman paljon informaatiota, joka perustuu tieteellisille tutkimuksille. Joten me pyrimme tavallaan tekemään tästä muodollisempaa tästä kommunikoinnista. Ja me uskomme, että kommunikointi kommunikaatio on hyvin keskeinen näkökulma tässä riskinhallinnassa ja pyrimme muotoilemaan tätä rakennetta uusiksi myöhemmin. Kiitos. Monsieur Schnellhardt, vous vouliez ajouter un petit mot. Schnellhardt, teillä oli vielä jotain lisättävää. Nachfragen, vielleicht habe ich das falsch. Täytyy tehdä lisäkysymys, ehkä ymmärsin väärin, mutta te sanoitte, että nämä tuodut siemenet, niitä ei olisi pitänyt käyttää elintarvikkeina. No niitähän käytetään harvoin elintarvikkeena joka tapauksessa, vaan siitä saadaan aikaan tuote, jota sitten käytetään elintarvikkeena. Sanoitte, että se ollut edes sallittua, niin sehän on toimintaa, jolle pitää, joka on rangaistavaa, eli siemen, jossa tämä itu on. Jos tämä kerran tiedettiin, niin miksi miksi ei ole kieltoa sitten tälle? En ymmärtänyt tätä vielä, voitteko vielä valaista? Est-ce que l'un d'entre vous, messieurs... Voisiko jompikumpi teistä vastata tähän kysymykseen, alkaa? Yes, uh, <clears throat> good afternoon. No, this... Uh... Niin. Nämä siemenet tai tämä paketti olivat kylvyä varten, eivätkä ihmisten kulutukseen. Eli niitä käytettiin koulumessuilla. Sitten niitä kylvettiin ja käytettiin näitä itiöitä sitten ruuaksi. Mutta kyse oli siis paketista, joka oli tarkoitettu näille messuille. Bon, bah écoutez, euh, dans ta... No niin. Mitäs tässä nyt enää sitten voisi sanoa? Onko niin vielä? Je suis consommatrice. Siis minä käytän näitä tuotteita. Kyse on pielistä siemenannoksista, joita myydään keit- ruoanlaittoon. Kyse on usein tuotteista, joita käytetään eh, ruoan koristeluun. Ja sen jälkeen, kun nämä siemenet on käytetty, niin sitten ostetaan siemeniä näiden markkinoiden ulkopuolelta. Eli todellakin kuluttajien pitäisi pystyä lukemaan pakkauksesta, että näitä ei ole tarkoitettu syötäväksi, vaan ainoastaan istutettavaksi. Tässä täytyy edetä, koska en ole koskaan nähnyt, että olisi mainittu, että näitä siemeniä ei ole tarkoitettu syötäväksi. Varmasti palaamme vielä tähän asiaan. Kiitoksia komission edustajille, kiitoksia kollegoille. Seuraava kollega on Strasbourgissa 27. lokakuuta ja toivotan teille hauskaa illan jatkoa.